Possiamo iniziare i nostri lavori. Niin voisimme aloittaa työmme. Päästökaupasta Sosa Wagner, ole hyvä. Parola per, Uh, abbiamo disposizione. Meillä on 45 minuuttia aikaa tämän asian käsittelyyn, joten viisi minuuttia esittelijälle. Ole hyvä. Muchas gracias. Paljon kiitoksia. No niin, aivan niin kuin puheenjohtaja tässä jo totesi, meillä on tässä lausunto. Lausunto, joka tarkoitus lähettää ympäristövaliokunnalle komission ehdotuksesta. Tarkoituksena on muuttaa direktiiviä 2003 87 jossa muutetaan kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitusta koskevia säännöksiä. Ja tässä on yksi tärkeä tavoite, eli täytäntöönpano toimet, mitä tulee päästöoikeuksien huutokauppaan, niin on tarkoitus tässä muutetussa versiossa säännellä. No, minun ei varmastikaan tarvitse tässä mitenkään sen tarkemmin selittää eli lähinnä sitä, miten tärkeä päästöoikeuksien kauppa on. Se on äärimmäisen tärkeää Euroopan unionin politiikan kannalta. Varsinkin kun ajatellaan valvontaa ja ympäristön suojelua tai Euroopan teollisuuden toiminnan muuttamista ja energiantuotannon muuttamista hiili sellaisen, sellaiselle, sellaisen talouteen, jossa hiiltä vähennetään, hiilen käyttöä vähennetään. No, tämä on tärkeää teollisuuspolitiikalle, mutta myöskin ympäristöpolitiikalle Euroopan unionissa. ei minun tarvitse tätä sen enempää painottaa. Me tiedämme tämän kaiken ja me tiedämme näin ollen myös, miten tärkeä komission ehdotus on. Komissio ehdottaa, että tässä muutettaisiin huutokauppojen ajoituksia. Tämä on komission ehdotuksen sisällön ydin. No, nythän on aivan selvää, että tämä kyllä aiheuttaa joitakin epäilyksiä, nimittäin siinä mielessä, että onko tämä komission ehdotus sen kaltainen, että sopii tähän olemassa olevaan päästökauppajärjestelmään, koska kyseessä on sellainen järjestelmä, joka perustuu vapaan, vapaiden markkinoiden ajatukseen. Markkinavoimien on tarkoitus toimia ja myöskin on toivottavaa, että hinnat perustuvat niihin. Tämä on perusajatus näillä markkinoilla. Markkinoiden toiminta nyt tämän rahoituskriisin, talous- ja rahoituskriisin jälkeen tai aikana on aiheuttanut tiettyjä muutoksia, jotka ovat komission kannalta huolestuttavia. Ne ovat oikeastaan huolestuttavia kaikille niille, jotka toimivat kyseisillä markkinoilla. Hinta on romahtanut ja tästä syystä on halvempaa ostaa näitä päästöoikeuksia kuin saastuttaa ympäristöä. Komissio on näin ollen huolissaan siitä, että voidaanko näitä tavoitteita ylipäätään tavoittaa. No, markkinoilla on tapahtunut äärimmäisen suuria muutoksia ja komissio haluaa tästä syystä ryhtyä toimiin. No, tässä mietitään, että jos markkinat kerran muuttuvat, niin sitten ne muuttuvat. Eihän se nyt niin paha asia ole on olemassa sääntöjä hintojen asettamiseksi, mutta tällä kaikilla on myöskin muita vaikutuksia. Eiväthän kaikki markkinat ole niin selkeästi kysynnän ja tarjonnan lakien mukaisesti reagoimassa, ja mehän olemme nyt päässeet jo hiukan eteenpäin. Olemme ryhtyneet pohtimaan, että tarvitaanko tässä julkista väliintuloa, koska näinhän tapahtuu myöskin muilla aloilla. Tämä päästökauppamarkkinahan on luo, tavallaan sellainen, joka on tehty keinotekoisesti ja sillä on tietyt tavoitteet. No, tämä perusvalituksen aihe tai ideologinen pohdintaa liittyen markkinasääntöjen muutokseen liittyy siihen, että toteamme, että useimmilla markkinoilla on tapahtunut tällaisia muutoksia ja meidän ei nyt siitä tarvitsisi huolehtia sen enempää, mikäli tavoitteet saavutetaan, ne tavoitteet, joihin me kaikki pyrimme, eli siihen, että Euroopan unionin teollisuus- ja ympäristöpolitiikka saadaan sopeutettua nykytilanteeseen – me tulemme varmastikin käsittelemään tätä ongelmaa jatkossakin. Ja haluan nyt myöskin kuulla kollegoilta, eh, varjoesittelijöitä, varjoesittelijöiltä ja myöskin muilta kollegoilta, mitkä heidän mielipiteensä ovat tähän asiaan. Minun ajatuksenani tässä on se, että haluan tukea komission ehdotusta. Se on nyt kantani tähän, mutta mielelläni kuulen, mitä arvon kollegat tähän asian sanovat. Kiitoksista, edustaja Jordan. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. sama Kiitos. Haluaisin myös tukea esittelijää. Eli komissio haluaa säädellä mekanismeja, meillähän pitää olla markkinamekanismi. Täytyy olla tarkkana. Mielestäni tässä on monta asiaa pelissä. Ensinnäkin, toimiiko päästöoikeuskauppa? Joku on sitä mieltä, että ei toimi, koska hinnat ovat liian alhaiset, mutta hinnat ovat liian alhaiset kriisivuoksi. Jotkut sanoivat, että järjestelmä toimii ja tämä on normaali tulos ja hyvä tapa saavuttaa 22 tulokset. Toinen kysymys. Toimiko järjestelmä kannustimena kestävän teknologian maksamiseen? Vastaus on ei, koska lopien hinnat ovat liian alhaiset tai hiilen dioksidipäästöjen hinnat ovat liian alhaiset, joten potentiaaliset investoijat eivät ole kiinnostuneita. Sillä pitäisi tehdä jotain. Sitten onko meillä varaa tähän? Meillä on talouskriisi, onko meillä varaa korkeampiin hintoihin? Lama pitäisi myös jatkua. Seuraava kysymys. Mikä olisi oikea hinta? Siitä nousee tulevaisuudessa. Astammeko sille katon? Täytyy myös tehdä ero kansallisten ja eurooppalaisten interventioiden suhteen. Katsokaa, jotkut maat ovat yrittäneet omia toimiaan käyttää. Vain tästä tämä markkinajärjestelmä, joka hyvästä toiminnasta täytyy pitää huolta. Eli jotain täytyy se tehdä, mutta toimimme täytyy olla väliaikaisia. Ne eivät saa laskea Euroopan markkinoiden kilpailukykyä. Saattaisi johtaa työpaikkojen häviämiseen komission toimialan pitäisi olla rajoitettua, koska tämä ei ole ainoastaan tekninen, vaan myös poliittinen kysymys. Joten Euroopan parlamentin täytyy kyllä valvoa maan asioita. Meidän täytyy myös astella lopakaupaan pitkää aikavälin uudistamista, koska tämähän kattaa teollisuuden ja energian investoinnit vievät vuosikymmeniä, joten mielestäni lyhyen aikavälin keinot eivät ole sopiva keino. Meidän täytyy keksiä investoijille paremmin sopivia keinoja. Meidän täytyy ets järjestelmän miettiä muutoksia. Prego. Kiitoksia. Sitten edustaja Hall, olkaa hyvä. Madam Chair. Um, the ETS is the market mechanism. Kiitoksia puheenjohtaja ei ole ollut minkäännäköistä puhdasta markkinamekanismia, niin kuin me kuulimme. On ollut koko joukko sellaisia tekijöitä, jotka ovat liittyneet siihen, että hiilen hinta on laskenut. No totta kai tämä talouden taantuma, joka on liittynyt myöskin teollisuuden tuotantoon, uudelleenjärjestelyt monissa Itä-Euroopan jäsenvaltioissa on pyritty pois teollistumisesta. Ja sitten myöskin nämä vaihe kakkosen ja kolmosen väliset asiat. No, monet näistä asioista ovat olleet hyviä, periaatteessa hyviä, mutta niillä on ollut se vaikutus, että hinta on romahtanut. Me olemme myöskin hyväksyneet enemmän energiatehokkuustoimenpiteitä. Silloin kun tämä direktiivissä hyväksyttiin ja ajateltiin, että tämä johtaisi siihen, että komission täytyisi arvioida uudelleen tätä kysymystä, päästökauppakysymystä, koska tämä saattaisi vaikuttaa myöskin hiilen hintaan. Ja sitten näitä oikeuksia on myy- myyty myöskin eteenpäin liittyen tähän R300-ohjelmaan. No tässä nyt näitä saattaa olla vielä kaksi miljardia liikaa ja hiilen hinta on noin 10 euroa per tonni. Tällä tasolla tämä ei todellakaan toimi sillä tavoin, niin kuin sen oli tarkoitus toimia, koska tässä pyrittiin siihen, että investointaisiin enemmän vähähiilisiin toimiin. No jotkin ihmiset pohtivat, että no onko tällä väliä, koska tässähän nyt ollaan ihan oikealla tiellä hiilidioksidin päästöjen vähentämisessä, eli olemme tässä 20 prosentin tavoitteessa vuoteen 2020 mennessä, mutta kun nyt hiukan analysoidaan tilannetta, niin me olemme nyt tällä tiellä huolimatta päästökauppajärjestelmästä ja teollisuudelle emme ole voineet antaa sitä pitkän aikavälin signaalia, että tulisi investoida näihin vähähiilisiin tekniikoihin. Ja esimerkiksi hiili investointi kasvoi viime vuonna, koska mitään painostusta ei ETSn puolelta tule. No teollisuudella ei ehkä ole mitään vaikeuksia saavuttaa 2020 tavoitteita, mutta meidän täytyy katsoa myöskin pidemmälle vuoteen 2030-2050. Ja jos hiilen hinta on alhainen, ei ole minkäännäköistä puitteistoa, minkä sisällä tehdään näitä vähähiilisiä investointeja. Joten minä uskon, että me tarvitse, tai meidän pitää saada ETS toimivaksi, koska sinne oli tarkoitus toimia. Ja täytyy varmistaa, että hiilen hinta on vahvempi kuin millainen se on tällä hetkellä. Mutta haluan lopuksi vielä sanoa, että en usko, että nyt on oikea aika käydä valtaisia keskustelua päästökauppajärjestelmästä ja hiilen hinnasta. Meidän täytyy tarkastella tätä komission yksinkertaista ehdotusta. Täytyy varmistaa, että on oikeusvarmuutta kauppajärjestelmässä – ja se, että nyt tätä aikataulua rukattaisiin, niin ei se kyllä itsessään mitään takaa hiilen hinnan osalta. Komission täytyy, ja toivon, että se tekee sen myöskin mahdollisimman pian, esittää muita toimenpiteitä. Pyytäisin, että me jatkamme tällä. Me emme tässä tee kovinkaan paljon tarkistuksia, ja olen kyllä samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että meidän tulisi tukea komissiota tässä hyvin yksinkertaisessa ehdotuksessaan. Kiitos. Kiitoksia edustaja Shadow, olkaa hyvä. Merci madame. Kiitos rouva puheenjohtaja. Olen vähän hämmästynyt kuullessani, että tämä, nämä markkinat, ovat klassiset markkinat, ja että valtion pitää esittää nämä vähän interventiota ja että julkisen vallan puuttuminen asio- asioihin takaisin hyvän toiminnan. Pitäisi muistaa, että tätä, näitä markkinoita ei olisi olemassa ilman säätelyä. Säätely loi markkinat. Ei kyseessä ole markkinat, joita pyrimme säätelemään, vaan kysymys on säätelyn synnyttämistä markkinoista. Ja kun toteamme kaikki, että nämä markkinat eivät toimi, silloin julkinen sektori, joka on luonut tämän, nämä markkinat, ei lähetä hyviä signaaleja tiedän nämä syytti kuin kriisi. Mitä tämä kriisi merkitsee? Merkitsee, että hiilin hinta on alhainen. Kyseessä ei ole nykymarkkinahinnasta, vaan kysymyksessä on ikään kuin futuri, jossa tulevaa säätelyä. Ja sanotaan, että kriisin avulla, kun me saavutamme nämä kasvihuonekaasujen vähenemistavoitteet tai ää, säätelytoimilla. Ei. Kriisin vuoksi. Me olemme saaneet maailmankaupan raportin on dramaattiset johtopäätökset. Meillä on Euroopan tasolla keskustelua innovoinnin rahoittamisesta. Muistellaanpa, mitä innovaatio on tehty ensinnäkin lupien ää, päästökaupasta, mutta kaupasta se oli 30 euroa. Siitä aika syntyi erilaisista poikkeusluvista. On saaneet 100 miljoonaa euroa, euroa tuloa seitsemässä vuodessa. Aikana, jolloin Eurooppa etsii pu- rahoitusta puhtaalle resursseille ja siirtymistä uusien energialähteisiin. Meidän täytyy miettiä markkinoiden tehokkuutta ja vihreälle ryhmälle. Me olemme selkeästi sitä mieltä että ETS-reformi pitäisi edetä nopeammin. Markkinat voivat antaa tuloksia, kun säännöt ovat voimakkaat. Noin satoja miljoonia tonneja hiilidioksidia liikaa, se me kaikki tiedämme. Ja me sanomme selkeästi, se nyt ei ole pelissä si- täysin siinä, mistä nyt keskustelemme, mutta se on tässä taustalla. 1,4 miljardia tonnia hiilidioksidipäästöjä, jotka täytyisi jäädyttää. Ja vielä kerran toistan, että meidän pitäisi saada markkinat toimimaan tehokkaammin näyttääksemme oikean signaalin ja saisimme 30 prosentin vähentymisen 2020 mennessä, jotta pysyisimme kartalla 2050 ajatellen. Just edustaja Tsimanski. Państwo, że przypomnę... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin muistuttaa teitä, että näiden päätösten konteksti, niillä on historiallinen tausta. Vuonna 2008 me päätimme hyvin vaikean kompromissin ilmastopolitiikan alalla. Tämä oli äärimmäisen vaikea useille maille tähän kompromissiin pääseminen. Ja se oli vaikea myöskin joillekin teollisuuden haaroille Euroopassa. Jotkin näistä laitoksista ovat hyväksynyt tämän uuden taakan ja tämä on ollut erittäin huono asia niille on vaikuttanut myöskin investointien tasoon. No sitten meillä oli uusia toimenpiteitä, joita esitettiin, ja niitäkin oli vaikea hyväksyä. Ja nyt tästä on tarkoitus tehdä vielä tiukempi, koska tässä puhutaan yhdeksästä miljoonasta päästöoikeudesta, ja nyt komission ehdotushan tarkoittaisi sitä, että tässä markkinat ikään kuin niitä voitaisiin valvoa keinotekoisesti ja että tässä tapahtuisi muutosta kahden kolmen vuoden sisällä kyse ei ole mistään tavanomaisista markkinoista, vaan hyvin keinotekoisista markkinoista. Me myymme täällä keinotekoisia tuotteita ja tarkoituksena on tässä täyttää hyvin keinotekoiset tarpeet ja nämähän ovat syntyneet EU-politiikan myötävaikutuksella. Mutta eh, me olemme hyväksyneet sen, että markkinat ohjaavat meitä, eivätkä veromarkkinat. Me hyväksyimme tämän, jotta pystymme sääntelemään tätä taakkaa ja markkinat reagoivat oikealla tavalla. On melko selvää, että eurooppalainen tuotanto on vähentynyt. Tästä syystä myöskin sijoituksia ei ole enää yhtä paljon. Ja markkinat reagoivat näihin hintoihin aivan oikealla tavalla. Tarkoitusperät oli, olivat erilaiset, mutta jos me nyt pidämme kiinni tästä markkinalähestymistavasta, niin joudumme pitämään siitä kiinni. Tällä on vaikutuksia myöskin maailman talouteen. Ja esimerkiksi kun ajatellaan tällaisia maita, niin viiden maan sisällä tai mukana on ainoastaan yksi, eli Saksa. Ja Saksa on kyllä menettämässä asemiaan. Saksa on mainittu tässä kyseisessä raportissa. Ja se on hyvin kilpailukykyinen maa, mutta se saattaa kyllä pudota pois. Työllisyyskustannukset ovat erittäin korkeat Saksassa. Jos me hyväksymme komission tekemän ehdotuksen, sillähän on hyvin pitkälliset vaikutukset, eli tämä keinotekoinen valvonta, niin Saksan talous ja myöskin muut Euroopan taloudet kärsivät tästä energiakustannukset tulevat nousemaan ja myöskin kilpailukyky tästä heikkenee. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt kaksi minuuttia muille kollegoille. Olkaa hyvä. E, pani przewodnicząca, uważam, że omawiana dzisiaj zmiana dyrektywy daje... Minä uskon, e, että muutokset direktiiviin, josta tänään keskustelemme, antavat komissiolle e, rajoittamattomat mahdollisuudet muuttaa huutokauppa aikataulua manip- näin manipuloida markkinoita, koska huutokauppan pitäisi olla aikataulusta kiinni. Ja tämä vaikuttaa volu- volyymiin, joka markkinoille tulee. ETS markkinainterventiota voidaan pitää markkinoiden epävakauden merkinnä ja tarkistukset näyttävät olla sopimuksen 290 artiklan vastauksia, jonka mukaan delegoituja säädöksiä ei voi antaa jonkun kysymyksen ydinpiirteiden mukaan. Tämähän on ydintekijä, koska tämä liittyy lupakaupan perusasioihin. Ja tämä volyymi muuttuu kymmenellä prosenteilla. Tämä ei voi olla delegoiden säädöksen osa. Emi, emis, hänen määrä, joka muuttuu kaupassa, voisi vaikuttaa hintaan, joka voi vaikuttaa kielteisesti investointipäätöksiin, erityisesti energiantuotannossa. Joten komission toimet eivät pyri alentamaan päästöjen poistamisen kustannuksia, vaan sillä pyritään nostamaan hintoja. Puola ääntä ei kuulla, ja siksi mä vastustan tätä. Kiitoksia edustaja Kolaska-Pobiska, olkaa hyvä. Pani Holpo powiedziała, że Paljon kiitoksia. Madame Hall totesi, että tämä on hyvin yksinkertainen ehdotus, yksinkertainen sääntely ja meidän pitäisi hyväksyä tämä nopeasti mutta tämä yksinkertainen sääntely on aiheuttanut melkoista keskustelua. Muistan, että samanlaista käytiin 80-90-luvulla. No missä nyt menee rajanveto markkinoiden ja markkinasääntelyn välillä? Ja tämä on se keskustelu, joka oli käynnissä jo 89-luvulla ainakin Puolassa, joten tämä on hyvin mielenkiintoinen keskustelu, jota me käymme nyt. No missä menee tämä rajanveto markkinoiden, ja markkinasääntelyn välillä ja valvonnan välillä? Ja se, mitä me nyt teemme, kyseessähän on eräänlainen hiilivero, joka ei kovinkaan paljon liity päästökauppatoimenpiteisiin, osakekauppaan ja niin poispäin. Eli komissio ikään kuin pyrkii takaoven kautta tuomaan tällaisen hiiliveron ajatuksen. Komissio voi asettaa arvoja, hintoja ja niin poispäin, joten tässä ei ole mitään muuta tarkoitusperää kuin tuoda takaoven kautta tällaista sääntelyä markkinoille. Et sitten eräs proseduaarinenkin kysymys tässä herää. Komissio on nyt jo päättänyt, mikä nyt tämän asian kohtalo tulee olemaan. Parlamentti on hiukan hukassa ja tarkoituksena on, että me ikään kuin toimimme kumileimasimena koska tässä on todettu selvästi, että 900 miljoonaa oikeutta vedetään pois markkinoilta. Komission jäsen totesi kuulemisen aikana Envi-valiokunnassa, että nyt Euroopan parlamentin pitäisi tämä myöskin muodollisesti hyväksyä, eli siis toimia kumileimasimena, ja tämä lukuisaan otteeseen toistettiin tämä muodollinen hyväksyntä-termi mainittiin. Ehkäpä näin Madame Holkin on tämän asian ymmärtänyt todetessaan, että tämä on hyvin yksinkertaista. No yksinkertaista on se, että me toimisimme kumileimaisena, no, mutta ei, ei tämä ole mitään yksinkertaista sääntelyä, koska tällä on myöskin konkreettisia seurauksia hyvin monille teollisuuden haaroille, monille yrityksille – ja tämä on otettava huomioon, huomioon silloin, kun me puhumme tästä asiasta. Kiitos. Se Vidal Quadras, prego. Kiitoksia. Vidal Quadras seuraavaksi. Olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kun olemme uudistamassa päästökauppajärjestelmää, niin nyt olet vaikuttavat asioihin paljon. Tämä on pitkä hirveä kriisi, joka vaikuttaa teollisuuteen ja erityisesti pk-yrityksiin. Pakottaa miljoonat työttömyyteen ja epätoivoon. Hiilehinnan nostaminen. Sillä on yksi tavoite. Vaikuttaa päästölupiin. Nostaa niitä ja tämä nostaa sähkön hintaa. Jos me lisäämme tuon nykykriisiin, monet yritykset, jotka käyttävät paljon energiaa, joutuvat muuttamaan muualle, kun kuluttajat joutuvat maksamaan enemmän. Kilpailukyvyn pitäisi olla prioriteetti. Tämä ehdotus olisi voinut tulla huonompaan aikaan. Ja se, näin tapahtuu niin usein. Ja tämä tapahtui juuri Dohan konferenssin aikana. Kilpailijamme ovat isoja hiilidioksidipäästöjen aiheuttajia, eivätkö ne ole kiinnostuneita kansainvälisistä sopimuksista tai yhteistyöstä tai luomaan globaaleja markkinoita ongelman ratkaisemiseksi. Jatkamme takaa itsemme jalkaa. Podemos hacerlo alguna, pero no parece lo más, eh, lo más... Varmaan voisimme tehdä niin, mutta se olisi varmasti älykkäin toimintatapa. Tästä näemme, että tulevaisuuden näkymät ovat huonot. Sano jotain päivän selvää. Mutta päästäkääpä täysin keinotekoista alusta loppuun. Ja joten on äh, teknisesti sanoen kyseessä ei ole markkinat. Markkinat syntyvät alhaalta ylöspäin ja spontaanisti. Ja tällä faktalla on vaikutuksensa, se vaikuttaa asian kaikkiin piirteisiin. Ja jos me annamme komissiolle oikeuden puuttua markkinoihin, me luomme epävarmuutta – joka on oikeusvarmuuden ja markkinoiden käsitteen vastaista. Toteaisin, että direktiivin artiklassa 10 todetaan, että pitäisi olla mahdollista ennakoida prosessin etenemistä erityisesti aikataulun suhteen säännönmukaisiin huutokaupoin ja estimoidoin määrin se, mitä me teemme, on yhden direktiivin artiklan kanssa ristiriidassa. Meidän täytyy tunnustaa ristiriidat, mutta minusta on se, että ristiriidasta tehdään menetelmä on toinen juttu. Kollega Vidal Quadra, Niin, Vila Kotros käytti hyväkseen tilaisuutta tässä. Sitten seuraavaksi edustaja Roy, olkaa Arvoisa puheenjohtaja, jos nyt katsotaan tätä tilannetta, niin voidaan havaita, että Euroopassa kasvu on melko maltillista ja nämä päästökauppa yritykset tarvitsevat vähemmän sertifikaatteja kuin mitä on arvioitu. Meillä on korkea energiatehokkuus, joten näin olemme tarvitsemme vähemmän näitä päästöoikeuksia. Me olemme, meillä on enemmän uusiutuvia energiamuotoja nyt käytössä ja näitä sertifikaatteja sitten tarvitaan vähemmän. No tätähän me halusimme, mutta koska tilanne nyt te- taloudessa on erilainen kuin mitä me ajattelimme ja koska jäsenvaltiot eivät enää saa niitä tuloja, joita he halusivat, niin nyt sitten ruuvia kiristetään. Tämä on älytön markkinaan puuttuminen. Me halusimme markkinatalousjärjestelmän ja nyt sitten kun tilanne ei toimikaan, niin emme me voi mielivaltaisesti siihen puuttua. En minä ymmärrä tätä. Eihän se myöskään eh, pidä paikkansa, että me emme ole näitä vähennystavoitteita saavuttaneet. Kaikki on onnistunut, paitsi se, että me emme saa niitä rahoja valtion kassoihin, joita me olisimme halunneet sinne. No, sitten kyllä nämä valtiot ovat eh, suunnittelevat väärin, mutta se on niiden ongelma. Emme me voi eh, sitten tässä ruuvia kiristää ja puuttua markkinoihin. Joko meillä on markkinatalousjärjestelmä tai sitten mielivaltainen järjestelmä. Se, mitä me nyt teemme, se ei kyllä mitään oikeusvarmuutta tässä tarjoa, vaan täysin päinvastoin. Tässä toimitaan mielivaltaisesti ja kollega Vidal Quadras on oikeassa. Tämä on perustavanlaatuinen väliintulo. Se on hyvin perustavanlaatuinen sellainen. Se järjestelmä, johon voidaan luottaa – niin siihen ei tulevaisuudessa voida enää luottaa. Mitään oikeusvarmuutta ei ole. Minä en ymmärrä tätä. Tämä on mielestäni täysin väärä tapa. Ja myöskin se, mitä täällä parlamentissa tapahtuu, niin sehän on skandaali. Kollega Skolaska Bobinska jo siihen, tai sen mainitsi silloin kun komission puheenjohtajalta pyydetään, että tätä asiaa pohdittaisiin komissiossa enemmän, niin sitten tässä jotakin faktoja vain esitetään. Joko me saamme tässä päättää mukana tai emme, tai komissio tekee mitä se lystää, mutta eihän se liity sitten mitenkään enää demokratiaan. Tämä asia on täysin järjetön, ja se on myöskin järjetöntä, kun ajatellaan parlamentin ö, mukanaoloa. Grazie, la parola del Castillo. Kiitoksia, kollega del Castillo. Eh, presidenta, Eh, yo no voy a entrar... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. En nyt halua todeta mitään siihen, kuinka epäreiluita menettelytapa on. Sehän on paljon puhuttu. Ja että tässä ottaa menettelyyn mukaan, vaikka parlamentilla olisi jotain sanottavaa tähän asiaan kyllä omalta taholtaan. Mutta minä haluan todeta, että tämän ehdotuksen akilleen kantapää on seuraava asia. Tässä muutetaan toiminnan mahdollisuuksien tasavertaisuutta Euroopassa tämän järjestelmän kautta. Jos vedetään 900 miljoonaa tonnia CO2-päästösertifikaatteja markkinoilta – niin vuodesta 2013 lähtien tämä, tällä on vaikutusta. Ja suora tuki energiaintensiiviselle taloudelle annetaan vain valtioiden taholta. Jos valtiot eivät pysty sitten tätä tukemaan, niin toisaalta silloin hinta nousee ja taas sitten samanaikaisesti ei sallita suoria tukia energiaintensiiviselle teollisuudelle. Eli jäsenvaltioiden mahdollisuudet on silloin hyvin erilaiset CO2-päästöjen suhteen. Ja tämän takia minun ehdotukseni on se, että kilpailu on tasavertaista ja annetaan mahdollisuus siihen, että jäsenvaltiot voivat tukea teollisuuttaan, siis energiaintensiivistä teollisuutta, tai sitten pitää olla lainsäädännön harmonisointia, jotta kaikki voivat tukea teollisuuttaan. Ja tämä on todellakin tämä ehdotuksen heikkous, että kilpailuolosuhteet teollisuudelle unionin sisällä muuttuvat erilaisiksi. Kiitoksia edustaja Helmer, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. And can I... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Se on se kuinka tyydyttävää näin harvinaisena hetkenä huomata niin samaa mieltä useampien kollegien kanssa, jotka ovat puhuneet mukaan lukujen Ryle ja Vidal Quattras, jotka ovat sitä mieltä, että ETS ei ole aito markkinamekanismi. Näin olen sanonut viimeiset kaksi-kolme vuotta. Se on täysin keinotekoinen byrokraattinen järjestelmä, joka käsittelee virtuaalista ei todellista hyödykettä. Ja se on byrokratian luoma Fiatilla. Ja tekee suunnittelun lähes mahdottomaksi yrityksille suunnitella toimia. Ja tällä on nämä ennustettu ihan oikein. mitä säätelyn varmuutta ei ole. Komissio ajattelee, että se voi vain muuttaa kaupan ehtoja, millä se haluaa. Ja sitten se kerran se tekee se uudestaan. Minä olen ajatellut, että jos hiilipäästöille haluaa disinsentiivin luoda, niin taloudellisesti verot vaikka, veroja vihaan, verot ovat tehokkaampi keino. Ja omassa maassani Isossa Britanniassa valtiovarainministeriö on astamassa hiilelle perushinnan korvataakseen ETSn tuhoiset virheet. Kannattaisi todeta, että Yhdysvalloissa päästöt vähenevät merkittävästi ei minkään älkäiden säätelymekanismien vuoksi, vaan markkinavoimien vuoksi. Tämä läksy kaikille ja Euroopalle. Meidän kannattaisi kiinnittää huomiota siihen. Aikana, jolloin liuskekaasu näyttää olevan runsaasti löydettävänä Euroopassa. Grazie. Kiitoksia. Sitten edustaja Rubik, olkaa hyvä. Joo, thank you for Oi, kiitoksia puheenjohtaja. No se, mitä me nyt tässä voimme todeta, katsoin aamulla uutisia ja havaitsin, että esimerkiksi terästehtäitä suljetaan Italiassa Espanjassa. Eufer on todennut, että kolmannes tuotannosta on tarkoitus leikata, koska Eurooppa ei ole enää kilpailukykyinen. Ja tosiasia on se, että komissio on nyt todennut, että vuoteen 2020 mennessä 20 prosenttia bruttokansantulosta on tarkoitus käyttää uudelleen teollistamiseen. Ja minä pohdin, että miten tämän kaltaisella politikoinnilla, missä näitä yrityksiä ei tueta, vaan halutaan lisätaakkoja niille sysätä, niin miten tässä nyt on tarkoitus saada uusia työpaikkoja teollisuuteen? Kymmeniä tuhansia työpaikkoja katoaa ja esimerkiksi valtiollistamisella, niin kuin esimerkiksi Ranskassa nyt tapahtuu, niin emme varmastikaan sillä saavuta tavoitettamme. No nyt meillä on Dohassa konferenssi, pyytäisin kaikkia sinne lähteviä tarkastelemaan näitä alumiinikysymyksiä alumiiniahan tuotetaan Dohassa vain sen takia, koska siellä energia- ja kaasuhinnat ovat alhaisemmat. Ja meidän täytyy nyt sitten katsoa, että miten voimme pitää kansalaiset konsernit Euroopassa ja miten teollisuudessa voitaisiin pohtia tätä päästökauppajärjestelmää siten, että tässä täällä olisi kaikkein puhtaimmat yritykset. Ne toimisivat esimerkinomaisesti ja niin, että, ei niin, että yrityksemme lähtevät Yhdysvaltoihin, eivät pidä kiinni siellä näistä sitoumuksista, likavat ympäristöä ja me menetämme massiivisesti työpaikkoja Euroopassa. Ei tämä toimi. Oikea vastaus olisi varmasti se, että, että ei niinkään, että käytettäisiin verotusta, koska näin sitten kilpailukyky heikkenee kiinalaisilla, intialaisilla, brasilialaisilla ei ole näitä hiilidioksidikysymyksiä ollenkaan. Meidän pitäisi tehdä sellainen ehdotus, että tässä sellaista tuotteista perittäisiin isompaa alvia, jotka on tuotettu järjestelmillä, jossa on, on tuotettu enemmän hiilidi, hiilidioksidia. Tämä järjestelmä on vääränlainen, työpaikkoja kataa Euroopasta, ja emmekä pitkällä aikavälillä voi tällaista hyväksyä. Kiitos. Kiitoksia edustaja Brezina, olkaa hyvä. Pani předsedající, pamatui dobu. Rouva puheenjohtaja, muistan ne ajat, jolloin monet teistä innokkaasti ETS-järjestelmää kannatitte äänestitte sen puolesta. Ne mepit, jotka sen puolesta äänestisivät, käyttävät argumentteja, että saattaa olla byrokraattinen järjestelmä, tai se perustuu markkinaperiaatteisiin. Äänestin järjestelmää vastaan. Ja nyt on aika herätä. Sitä ei pidä tehdä monimutkaisempaa kuin mitä se jo on. sen sijaan, että investoisimme tähän järjestelmään, meidän pitäisi suunnittaa investoinnit vihreään teknologiaan, niin kuin Yhdysvalloissa. Siellä hiilidioksidipäästöt ovat merkittävästi vähentyneet. Minusta ehdotusta vastaan pitäisi äänestää. Mutta olisi myös aika miettiä lähestymistapaa kysymykseen uudelleen. Ja keksiä kriisin vuoksi jotain uutta. Grazie. Kollega Prodi, prego. Kiitoksia edustaja Prodi seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen vähän hämmentynyt. Ensinnäkin ETS on tietenkin markkinamekanismi, mutta on minusta vähän vaikea ymmärtää, että kuinka markkinamekanismi, jossa noin 50 prosenttia päästöistä annetaan ilmaiseksi. En usko, että markkinat voivat toimia näissä olosuhteissa. No joka tapauksessa tässä tämänhetkisessä talouskriisitilanteesta tilanteessa, ja kun katsotaan myöskin, että mikä tilanne on USAssa, ja mikä tilanne on myöskin fossiilisten energialähteiden suhteen, niin tietenkin tämä näkyy sitten myös hinnoissa. Tämänhetkinen kulujen taso ja päästöoikeusmaksujen hinta on tavallaan aivan, oikeastaan ihan tähän vaikutukset, vaikutukset on tämänhetkisessä markkitilanteessa. Joten uskon, että voisimme vaikuttaa tähän markkinaan. Tai emme voi, tai jos emme voi, jos emme voi sitten kansainvälisesti hyväksyä Kioton pöytäkirjaa, tuskin muuten pystymme vaikuttamaan markkinoihin. Eikä tällä hetkellä näyttää siltä, että kun suunnitelma A ei toimi, niin pitää käyttää sitä suunnitelmaa B, joka minun mielestäni on se, että annettaisiin rajoilla jonkunnäköinen maksu niille tuotteille, jotka eivät noudata sitten taas kasvihuonekaasumääräyksiä. Kiitoksia edustaja Prodi. Sitten edustaja Odi, olkaa Merci, madame la Kiitos, rouva puheenjohtaja. Palaisisin sitä, mitä kollegat sanoivat. Minä herätän kysymyksen, pitäisikö lapsi heittää pesuveden myötä pois. Minulla on sellainen tunne, pohjohtaja, että komission olisi pitänyt tehdä arviointi tästä ehdotuksesta, politiikasta. Tämä on innovoivaa. Olemme poliittisen kokeilun vaiheessa. Poliittinen tavoite on erittäin tärkeä. Me pyrimme rajoittamaan 2020 mennessä 20 prosentilla päästöjä. Äänestimme tästä edellisen mandatin aikana, ja ehkä meidän pitäisi ehkä arvioida, ja ehkä meillä pitäisi selittää, miten tämä politiikka toimii. valtiothan näitä lupia kohdentavat. Komissiolla on yhden sivun paperi, se on merkittävää valtaa sopeuttaako se markkinoiden toimien, toimintaa. Ja parlamentissa me voimme päättää jonkun eurooppalaisen isomman poliittisen auktoriteetin. Me haluamme tietää, mikä toimii hyvin, mitä pitäisi tehdä. Me tarvitsemme aitoa arviointia. Meidän täytyy tehdä muun muassa kolmansien maiden kanssa sopimuksia kielton protokollan yhteydessä. Onko sopimuksia pitää tehty? Minkälaisia? Miten me toimimme suhteessa näiden kokeilujen suhteita? ehkä muuallakin tehdään? Ja sitten on tämä hiilivero-ongelma. Tämän politiikan myötä meillä on tämä järjestelmä omilla päästöillä ja sitten hiilivero tuonnille. Ne ovat erilaisia eläimiä. Minä kannatan sitä, että meillä on aito arviointi Ja voisimme 2014 Euroopan vaaleissa keskustella siitä, mitä me haluamme. Voimme selittää kansalaisille kaikki nämä politiikat. Bene, grazie. Kiitoksia, hyvä. Seuraavaksi komission edustaja saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Presente. Onko hän paikalla? Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Totta kai me olemme suurella mielenkiinnolla kuunnelleet arvoisten jäsenien kantoja tässä valiokunnassa. Minä haluaisin ottaa muutaman asian esille ja pyrin puhumaan lyhyesti. Ensinnäkin, mitä tulee tähän tilanteeseen paikan päällä, niin komissio on todellakin analysoinut tilannetta äh, heinäkuussa. Meillä on tuollainen työskentelyasiakirja, jossa olemme analysoineet tilannetta. Kaksi viikkoa sitten myöskin julkaistiin vaikutusten arviointi, ja tässä käsitellään hiilimarkkinoita tänä päivänä hyvin yksityiskohtaisesti, ja nämä olivat pohjana tälle ehdotukselle, ennen kuin tätä profiilia on tarkoitus muuttaa. Ja tämä komission ehdotus on se, että tämä tehtäisiin 900 miljoonan oikeuden osalta. Eli tässä on teknistä tutkintaa kyllä tehty, ja myöskin kun tässä kuulemme sidosryhmiä ennen kesää, niin ei, tätä, ei tämä mitenkään ole kiistanalaista, että tällä hetkellä näitä päästöoikeuksia on markkinoilla tällä hetkellä aivan liikaa. Tämä liittyy yhtäältä talouskriisiin, toisaalta sitten näihin sääntelykysymyksiin ja päätöksiin, joita on yhdessä tehty äh, komission ja jäsenvaltioiden välillä ja myöskin parlamentin osalta silloin, kun puhuttiin tietyistä oikeuksista liittyen äh, kehittyvien maiden hankkeisiin. Eli on olemassa epätasapainoa ja nyt komissio haluaa poistaa tämän epätasapainon sellaisen äh, johon myöskin yritykset pyrkisivät puuttumaan, jos tällaista tapahtuisi. Jos kysyntä on vähäistä, niin yritys toteaa, että tässä nyt ei tuoteta enää yhtä paljon. Sama koskettaa markkinoita. Ja tämä täytyy mm, samalla tavoin hoitaa, eli me tee mitään kummallista tässä myöskään ETS, joka toimii erittäin hyvin markkinoina. Mutta täytyy myöskin ottaa huomioon se, että päästöoikeudet ovat jäsenvaltioiden omaisuutta. Eli onko normaalia että ne näitä tuovat markkinoille tällä tavoin, jos tilanne on sellainen kuin se on ollut, joten tämä ei ole mitään markkinasuunnittelua, vain aivan äh, tässä täytyy käyttää maalaisjärkeitä, että kuinka paljon markkinoille näitä tuodaan ja milloin, eikä tämä mitenkään vaikuta äh, päästöoikeuksien äh, lukumäärään kolmannessa vaiheessa tässä päästökauppajärjestelmässä, eli tätä komissio ei nyt halua tehtävän komitologiamenettelyn kautta joka kuuluisi delegoituihin säädöksiin. No mitä nyt sitten parlamentille ja neuvostolle on ehdotettu tässä yhteispäätösmenettelyssä on se, että selvitettäisiin oikeudellinen mandaatti, ja tätä me olemme esittäneet, ja myöskin komission jäsen on ylimääräisessä kokouksessa selventänyt, että meidän tarkoituksemme ei ole tässä mitenkään parlamentin osuutta vähätellä, eikä komissio tee mitään tällaisia takautumia päätöksiä tai hyväksy niitä ennen kuin päätöksentekoprosessi parlamentissa ja neuvostossa on saatu päätökseen, joten tässä ei mitenkään pyritä menemään asioiden edelle. No, tässä mainittiin, että komissio on tehnyt eh, ehdotuksen liittyen tähän 900 miljoonaan oikeuteen. No, kuten mainitsin, tämän komitologiaprosessi ja jäsenvaltioiden harteilla on tämä. Ja parlamentti myöskin valvoo tätä tilannetta kolmen kuukauden ajan. Täällä mainittiin myös että pitäisi tarkastella myös näitä rakenteita. Tämä on tietty toimenpide, mutta meidän pitäisi kyllä katsoa enemmän näitä rakenteita, mitä pitäisi tehdä koko päästökauppajärjestelmässä, jotta päästäisiin tähän vähähiiliseen talouteen vuoteen 2050 mennessä. Ja tässäkin äh, komissio äh, julkaisi raportin hiilimarkkinoista. Siinä on vaihtoehtoja erilaisille toimenpiteille, joihin voitaisiin ryhtyä niin, että ETS voitaisiin vahvistaa. No sitten äh, Tämä on tekninen kysymys. Tarkoituksena on välttää volatiliteettia, koska tällä hetkellä hinta on hyvin alhainen ja jos nyt sitten hiukan tätä justeerataan, niin hintasignaali voi olla hyvin paljon vakaampi ja näin yritykset eivät joudu siihen tilanteeseen, että hinnat ovat nyt alhaiset, mutta sitten ne nousisivatkin hyvin jyrkästi myöhemmin. Sitten tässä viitattiin myöskin kolmansiin maihin ja Dohan konferenssiin, joka on alkanut. Haluaisin mainita, että todellakin tässä kolmannet maat ovat olleet hyvin mukana. Te tiedätte, että on olemassa linkki ETSn välillä joka on tarkoitus luoda Australiaan. Me teemme kovasti työtä tässä yhteydessä. Myöskin edistystä on tapahtunut Kiinassa ja muissa maissa. Meillä on siellä pilottihankkeita, joten olisi ikävää, jos EU ei voisi osoittaa, että tämä joka on nyt toiminut jonkin aikaa, niin tähän vaikuttaa talouskriisi ja olisi vaikea osoittaa, että tämä on asia, josta kannattaa pitää kiinni myöskin tulevaisuudessa. Myöskin kun ajatellaan Dohaa ja että saadaan vakuutettua muut maat, että niiden täytyy ryhtyä toimenpiteisiin, jotta niiden päästöjä saadaan vähennettyä. Eli meidän täytyy osoittaa se, että ETS on järkevä, järkevän hintainen järjestelmä. Toivomme, että parlamentti myöskin suhtautuu myönteisesti tähän ehdotukseen. Kiitos. Kiitoksia. Esittelijä saa uudestaan puheenvuoron. Voitte päättää keskustelun. Bien, gracias. Eh, yo creo que se ha cumplido eh, lo que es. Paljon kiitoksia. Niin. Minä uskon, että tämä meidän tavoitteemme on saavutettu. Me olemme käyneet keskustelua me olemme kuulleet eri mielipiteitä, myöskin sellaisia mielipiteitä, jotka eroavat esittelijän mielipiteestä – vaikka kyllä täällä on ihan myönteisiäkin kannanottoja kuultu. Tämä keskustelu on osa tätä kokonaista menettelyä ja me olemme nyt menettelyssä ja katsomme sitten, miten ö, poliittisten ryhmien kannat muotoutuvat ja myöskin seuraamme sitä, miten tämä asiakirja tässä etenee. Haluaisin kuitenkin muistuttaa siitä, että parlamenttimme vaati komissiolta, että se velvoittaa itsensä sopeuttamaan päästöoikeuksien huutokauppojen ajankohdan. Emmehän me voi yhtenä päivänä sanoa yhtä ja toisena toista. Kyllä tässä pitää hiukan johdonmukainen olla tässä parlamentin lainsäädäntötyöskentelyssä. Tätä johdonmukaisuutta ei tulisi vastustaa, vaan se tulisi hyväksyä. No minähän tässä oman kantani olen tehnyt selväksi. Se on se, että Puolan komission lähestymistapaa, mutta haluan myöskin vielä lisätä ja täsmentää, että tätä minun kantaani täsmennetään sillä ajatuksella, että nämä komission oikeudet tässä suhteessa ovat raja, ajallisesti rajalliset, ylimääräiset, eli ei tästä nyt tule mitään yleistä komission toimintatapaa, koska muutenhan tässä koko perustaa päästökauppajärjestelmän osalta muutettaisiin. Eli tämä on aivan erikoistapaus. Haluaisin tässä myöskin sanoa komission suuntaan, että sen ei tulisi tässä jäädä taka-alalle, vaan sen tulisi pohtia edelleenkin sellaisia muotoja, joiden avulla markkinoista voidaan pitää kiinni niin, että poliittiset tavoitteet todellakin saavutetaan ne tavoitteet, joita EU on asettanut itselleen ympäripolitiikassa, teollisuuspolitiikassa ja niin poispäin. Komission täytyy jatkaa työskentelyä tämän parissa, jotta markkinat toimivat myöskin jatkossa ja myöskin kantavat hedelmää, niin kuin tähänkin mennessä on tapahtunut. Grazie. Kiitos. Keskustelu on päättynyt. Muistutan teitä, että meillä on toinenkin mahdollisuus käsitellä 17. joulukuuta tätä ehdotusta ja 18. joulukuuta keskipäivällä on tarkistusten takaraja. Seuraava kohta esityslistalla on, käsit on Sean Kellin yksilöiden suojeluhenkilötietojen käsittelyssä. Anna Sean Kellillä puheenvuoro. Eh, Prego. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Pyydän anteeksi. Hetki. Eh, thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. On etuoikeus esitellä lausuntoluonnos. Odotetaan, het- odotetaan hetki, että sali tyhjenee. Voisitteko poistua heti salista? Uh, thank you once again, Madam Chair. And it's a privilege to... Kiitos vielä kerran, rouva puheenjohtaja. On etuoikeus teillä lausunto luonnokseni tietosuoja-asetuksesta. Ja haluaisinkin sanoa, että minulla on ollut yli sata tapaamista kaikenlaisten sidosryhmien kanssa, kuluttajaryhmät, kansalaisjärjestöt, yritykset, kaikenlaiset yritykset, perinteiset nykyaikaiset. Paljon omistautumista on, paljon työtä on tehty, paljon työtä on tehtävänä. 95 tietosuoja direktiivin uudistaminen nykyajalle, sosiaaliset verkot, e-kauppa, elämän digitalisoituminen kaikilla elämän poluilla. Komissiolla on kunnianhimoinen lähestymistapa ja meidän täytyy pitää tätä tervetulleena. Täytyy ajatella myöskin perusoikeuskirjaa ja tietosuojavaatimuksia Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen – oikeusperustan lisäksi allekirjoittaisin myöskin sisämarkkina-aspektia. Ja tämä artikla 114 kohta 1 sopimuksessa Euroopan yhteisön toimintaa koska sopimuksessa artiklan 16 lisäksi. Valiokunnalla meillä on avainrooli tämän astuksen muokkaamisessa, jotta tietosuojan taso olisi mahdollisimman korkea – mutta että tämä ei johtaisi ei-aiottuihin tuloksiin, jotka aiheuttavat tarpeetonta byrokratiaa teollisuudessa. Tämä on aito pelko. On myös välttämätöntä virtaviivaista yksinkertaistaa säätöjä innovoinnin kannustamiseksi, sä, byrokratian vähentämiseksi, että saadaan uusia ideoita ja uusia yrityksiä. Luottamus on sana, jota useimmiten on käytetty tämän asetuksen suhteen. Se on tärkeä osa innovointia. Uusien palveluiden ja tuotteiden täytyy saavuttaa kansalaisten luottamus. Siksi selkeä tietosuoja-asetus, joka takaa luottamukseen innovoinnin ja luottamuksen Ja luonnoksen tekijänä minä lausunnon tekijänä pyrin löytämään tasapainon tietosuojan ja sitten kentän tasoittamisen välillä yrityksillä ja muilla. Meidän täytyy myöskin painottaa merkittävästi tätä yhden luukun lähestymistapaa, joka on valtavan tärkeää yritykselle markkinoiden vahvistamisessa. Minun lausuntoni päätekijät ovat se, että Ensinnäkin vastuullisuusperiaatetta täytyy korostaa. Laadullinen pikemminkin kuin kvantitatiivinen lähestymistapa. Suostumus tieteen käsittelyn pohjana, mutta siihen ei pidä liikaa, sitä ei pidä liikaa painottaa. PK-yrityksiä täytyy korostaa ehdotuksessa ja tietojen siirrettävyyttä pitää painottaa. Täytyy ajatella tätä pilvisektoria, joka on tärkeää. Tässä on 164 tarkistusta komission ehdotukseen. Ehdotukset vähentävät turhaa taakkaa yrityksissä, erityisesti yrityksissä, joissa yksityisyys ja tilivelvollisuus on sisäänrakennettuna. Niille tarvitaan jonkun verran joustavuutta. Erityisesti tämä vastuuvelvollisuus, tiedonanto, velvollisuus lupaviranomaiselle. Jotkut alkuperäisen tekstit täytyy myös tekstin piirteitä täytyy myös selkeyttää, niitä täytyy myös yksinkertaistaa. Olen priorisoinut laadullista pikemmin kuin kvantitatiivista lähestymistapaa tiedon käsittelyyn. Tämä pohjautuu yritysten hallinnointiin tilivelvollisuusperiaatteen pohjalta. Sen sijaan, että lupa ja byrokraattinen dokumentointi saisivat liikaa roolia, mutta totta kai niillä on roolinsa tietosuojassa. Tärkeää on myös painottaa teknisiä ratkaisuja, kuten sisäänrakennettua ää, tietosuoja myöskin, datan anonymisointi ja kohdennetut valvota keinot. Olen ottanut parlamentin uuteen vaikutusarviointiyksikköön yhteyttä ja sen vaikutusarviointi tulee joulukuun 17 kokoukseemme käytettäväksemme. viranomaiset ja heidän kollegansa tukevat tätä. Toinen PK-yritys myönteinen kohta on tämä kohta 18, joka liittyy siirrettävyyteen. Tietosuojan täytyy mahdollistaa pk-yritysten kilpailukyky ja valintamahdollisuudet silloin, kun ne har- harkitsevat pilvipalvelujärjestelmiä. Jotkut saattavat rajata artiklassa 15 tiedon saantia, mutta meistä tämä on PK-yritys lähestymistapa. Annetaan myös kuulemismenettelyä. liikkaa dokumentointi on byrokraattista ja siinä resurssit kohdistetaan väärin kvantitatiivisiin toimiin kvalitatiiviseen niin, tietosuojan sijasta ennakkoluvat ovat erittäin vaikeita toteuttaa. Olen selkeytän tässä sitä, että viranomaisia, siinä pitää ottaa etukäteen yhteyttä, kun esimerkiksi on riskaabelin tiedon käsittelystä. Sitten se tekee myös tiedon käsittelystä käytännössä helpompaa. Sitten ovat mahdollisesti haitalliset rikkomukset Ja, ja silloin kun uhka on kvalitatiivisesti merkittävä. Tällä pitää ottaa yhteyttä äh, mansiin uhreihin. ITRE-valiokunnan tutkimus kompetenssin vuoksi oli kiinnitän huomenta myös terveystutkimukseen. Tämä laaja suostumusperiaate, tarkoituksena tarkoitus 19, ja kyllä pyritään poistamaan mahdollisia ei-aiottuja seurauksia tällä tärkeällä sektorilla – tarja, tarkistuksessa 28 pyritään myös taistelemaan petosta vastaan. Petoksen vastainen toiminta on totta kai tärkeää. Esimerkiksi urheilun dopingskandaalit ovat olleet viimeaikaisia tapahtumia, joihin olen, jonka vuoksi olen tehnyt tarkistuksen 81. Halutaan, että puhun nopeammin. Valiokuntamme kannalta on energiatehokkuus tietysti tärkeää. Olen pyrkinyt luomaan po- liikkumaa-alla innovoinnille ja älykkäille verkoille. Artiklan 6, kohdan 4 yhteydessä. Hyppään pari muuhun kohtaan, kun haluat, että puhun nopeammin. Nämä ovat tärkeitä kohtia. Artikla 6, kohta 4 säätää ää, datan käsittelystä silloin, kun lop- data on kerätty sit, tarkoitusta varten, johon sitä, kestäläistä tarkoitusta varten, johon sitä ei ole kerätty. Olen ottanut huomioon valvojan legitiimit intressit. Olen vähän provokatiivinen, kun mitä tulee valvojen legitiimiin intressiin, mitä tämä tehdään uhkaamatta EU-legitiimejä sektoreja, joten etujen tasapaino on tärkeää. Olen pitkään miettinyt, mutta tietojen antajan ja valvojan, valvontaviranomaisen suhdetta. Artikla 26 mukainen sieltä mahdollistaa ei-aiottuja seurauksia datan minimoinnin sijasta. Tämä vaatii sodan luomista tieteenantajaan ja valvontaviranomaiseen. Minusta tämä pitäisi soveltaa tavallista sopimusoikeutta ja nykyaikaisia sopimuksia. Tässä pitäisi olla yhden lukun periaate, eli valvontaviranomainen. Ja muutoksia pitäisi hakea käsittelijältä. Jos autolta, auton ostaa ja moottorissa vika, silloin se palautetaan autokauppaan eikä auton valmistajalle. Öö, kollegat miettivät tätä ja otan feedbackia mielelläni tästä vastaan. Haluaisin kiittää erityisesti kiittää sen Libe-esittelijää ja Axel Vossia ja, ja Juri Imkon esittelijöitä hirsiä ja erakomia. Olemme tehneet paljon työtä viime yhdeksän aikana ja tulemme jatkamaan tätä työtä. Kiitos. Kiitoksia. Anteeksi, että vaadin tätä aikataulun se, se pitäytymistä, koska meidän pitää säästää vähän nyt aikaa. Pyrittäkää pyhä kolmessa minuutissa. Ensinnäkin edustaja Tikao, olkaa hyvä. Kiitoksia. Aș uh, dori să mulțumesc domnului Kelly pentru... Kiitoksia. Haluaisin kiittää edustaja Kellyä siitä tavasta, miten hän esitteli tämän lausunnon. Me voimme tukea sitä tiettyyn pisteeseen asti, mutta ikävä kyllä monissa asioissa tarkistukset heikentävät tätä asetusehdotusta. Haluaisin viitata tässä komitologiaan. Tästä näkökulmasta katsottuna me olemme yhtä mieltä esittelijä Kelin kanssa liittyen siihen, että delegoituja ja täytäntöönpanosäädöksiä olisi rajoitettava, jotta voitaisiin pitää kiinni teknisestä neutraalisuudesta. Ja haluaisimme myöskin käyttää delegoituja ja täytäntöpanosäädöksiä vähemmän silloin, kun puhuimme tällaisesta sisäänrakennetusta yksityisyydestä. Ja tämä on tärkeä elementti. Siis tärkeää tässä pitäisi olla nimenomaan tietojen anonyymisyys. Ja tämä on myöskin tärkeää, kun ajatellaan näitä sosiaalisia verkostoja tai tietoja, jotka koskettavat terveyttä, genetiikkaa. Meidän täytyy hiukan työstää vielä määritelmiä. Sitten myöskin keskustelumme tulisi tässä keskittyä myöskin lainsäädäntöön. Ja tässä on myöskin samaa nähtävissä kuin tässä sääntelykehyksessä muissa sääntelykehyksissä, joita sovelletaan muissa maissa. Yhdysvalloissa meillä on tämä Patriot Act, joka liittyy yritysten prosessoimiin tietoihin, siis niiden yritysten, joilla on päämaja Yhdysvalloissa, vaikka näillä olisikin muita tytäryhtiöitä esimerkiksi EU-ssa. Sitten on myöskin sopimuksia EUn ja kolmansien maiden välillä, mitä tulee henkilötietojen siirtämiseen. Minä viittaan tässä tähän eh, henkilö, henkilötietojen siirtämiseen ja SWIFT-sopimukseen. Mielestäni näitä pitäisi heijastella myöskin tässä asetuksessa enemmän. Ja sitten toinen tärkeä asia liittyy tähän hyväksynnän määritelmään. Sen tulisi olla – tarkkaa. Vaikka me emme nyt tässä eh, mitään erityistä muotoa tälle pyydä, koska emme halua tässä lisätä byrokratiaa. Mutta hyväksynnän pitäisi olla suorasanaista. Ja sitten tietysti on myöskin oikeus tulla unohdetuksi tai muistetuksi. Tämäkin on tärkeää sosiaalisten verkostojen yhteydessä. Me vastustamme, että kansalaisten puolesta tehtäisiin profiileja. Olen myöskin yhtä mieltä esittelijä Kellin kanssa siitä tosiasiasta, että meidän täytyy tehdä selkeä ero rekisterin pitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välillä. Vanhassa direktiivissä tämä ero oli melko selkeä. Uudessa asetuksessa eroja on vähemmän. Meidän täytyy tehdä päätös, koska on erittäin tärkeää määritellä jokainen elementti hyvin tarkasti. Jokaisen yksikön täytyy tietää omat vastuunsa, vastuualueensa. No mitä sitten tulee näihin turvallisuuskysymyksiin ja notifiointiin, niin me olemme saaneet teollisuudelta hyvin paljon kannanottoja. Elinkeinoelämä on sitä mieltä, että 24 tuntia on liian lyhyt aika ilmoittaa käyttäjille. Mielestämme on tärkeää ilmoittaa kyseessä oleville henkilöille eli uhreille ja myöskin tärkeää tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle. Näiden 24 tunnin sisällä tätä ongelmaa, tai se ei tarkoita sitä, että ongelma pitäisi ratkaista tai syy olisi löydettä, vaan kyseessä on ainoastaan viranomaisen ilmoitus kyseessä olevalle henkilölle. Tässä ilmoitetaan, että tietoja on, henkilötietoja on vuodettu. Ja tämä on tärkeää, koska henkilön täytyy ryhtyä omiin suojatoimenpiteisiin. Minä päätän nyt tähän ja odotan kollegojen mielipidettä. Olen vakuuttunut siitä, että tulemme tekemään hyvää työtä tämän mietinnön suhteen. Kiitos. Edustaja Hall, olkaa hyvä. Um, Madam President. I'm speaking for Kiitoksia tästä. Olen nyt täällä edustaja Valianin puolesta puhumassa. Ja haluaisin kiittää tästä esittelijä hyvästä, hyvin pitkälle menevästä laustaluonnoksesta, jotta tietenkin huomioon myöskin teollisuuden jotka kuuluvat tähän. Ja kyllä oikeastaan esitellen parantanut komission ehdotusta huomattavasti muuttamalla tiukempia määräyksiä ihan järkevällä. Voimme tehdä paljon hyvää yhteistyötä hänen kanssaan tästä asiakirjasta. Että on suhteellisuuden myöskin ottanut huomioon tässä omassa lausunnossaan. Tämä on tärkeää, kun löydään tasapaino henkilötietojen suojan ja taas toisaalta byrokraattisten toimenpiteiden välillä. Tämä koskee dokumentoitua ja tietosuojarikkomuksia ja hallinnollisia seuraamuksia. Tietenkin tästä tulee myöskin paljon järkeä mukaan tähän erotukseen tämän avulla. Tietenkin se, että hyvä, oli hyvä, että tässä määritelmiä tarkennettiin, ja tämä antaa oikeusvarmuutta. Ottaa huomioon eri tietokategoriat ihmisten suhteen, tätäkin voitaisiin kehittää vielä lisää esittelijä katsoa myöskin asetuksen maaset seuraamukset terveyssektorille. Ja pitää olla varovaisia, että luo hallinnosta taakkaa pelkästään vain tämän määräyksen takia, ilman että se mitään hyötyä kuluttajille loppujen lopuksi. Täällä paljon on käyty pitkiä keskustelua, keskusteluja näistä täyttöönpanosäännöksistä, joita on annettu komissiolle. Tämän takia Kelin käytännönläheinen lähestymistapa on hyvä, että suurin osa näistä on poistettu. Jotenkin teksti pitää olla alusta lähtien hyvä, eikä pidä muuttaa sitä enää sitten paljon enää komission taholta. Tekniset standardit ovat oikeastaan teollisuuden tehtävä hoitaa, eikä niinkään komission tehtävä. Meidän tarkistuksissamme pyrimme katsomaan niitä muutamia tärkeitä asioita ja pyrimme kehittämään niitä. Ja tulemme näin täydentämään tätä erotusta, emmekä olemaan ristiriidassa esittelijän erotuksen kanssa määritelmät ja sitten tietovalvontatoimijoiden toimien tärkeämpi määritelmä, mitä on tarpeen, ettei ole mitään päällekkäisyyksiä. Voimme myöskin paremmin kehittää näitä tietojen siirrettävyysmääräyksiä. Ja olemme sitä mieltä, että tällä tavoin voimme antaa vahvemman lausunnon ja otamme huomioon tietosuoja ongelmat ilman, että vaikeutamme eurooppalaisia yrityksiä, erityisesti pk-yritysten toimintaa näinä talouskriisin aikoina. Kiitoksia. Sitten vihreiden edustaja äh, Amelia Andersdotter, olkaa hyvä. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Pakko myöntää, että Kelin lastaloudessa hämmäsi minua. Se luo paljon poikkeuksia tietosuojaa periaatteessa, jotka ovat haitallisia yksittäiselle kansalliselle. Se lisä, poistaa lähes kaikki auditointi tai tiedon periaatteet. Se heikentää tietosuojaa ja yksilöllä vähemmän keinoja pitää huolta siitä, että se mikä suojattua on, suojattuna pysyy. Tämä käy parlamentin aikaisempia ehdotuksia vastaan, jossa me instituutioina sanoimme, että me emme haluaa, että tietosuojelu heikkenisi. Ei kiistanansa äänestyksessä vuosi sitten me selkeästi ilmaisimme, että tietosuojan pitäisi olla vähintään yhtä voimakasta kuin 95 direktiivissä. Päätämme nyt tulevaisuuden Euroopan arvoista. Tehdään se luopumatta moraalisesta velvollisuuksista. Me olemme kuitenkin nyt 2000-luvulla emmekä kyberdystopia-ajassa. Tarkassa kuusi, herra Kelly, haluaa laajentaa tämän legitiimi intressi periaatetta kolmansille taholle. Tämä on normaali äh, sopimusoikeuden periaatteiden vastaisia ja tämä legitiimit intressit poikkeus on erittäin poikkeuksellinen. Se poistaa sen oikeuden ihmisiltä, jotka tietoa tallennetaan, eli oikeus suostua tai kieltäytyä sopimuksesta, joka vaikuttaa tähän tahoon. Olisi paljon asianmukaisempaa poistaa tämä legitimi etu äh, poikkeus kokonaan. Niin, että tietosuoja lainsäädäntö olisi sopimus oikeudenmukaista. Tullaan ehdottamaan näin mielelläni äh, näkisin teille kantavan sitä. Ja herra Kelly sanoi, että, että subjektilla ei pitäisi olla oikeutta luopua sopimuksistaan, mutta totta kai meidän täytyy ylläpitää sopimuksen vapaus ja niiden lopettamisen vapausperiaate. Tietosuojajärjestelmissä tämä poikkeus valvonnasta ja luvan antamisesta, jossa, jossa kielitarkistuksessa 12 poistaisen on huonosti ajateltu. Verkkoyritykset kertovat, että Yhdysvaltojen kokemukset tällaista poikkeuksista Yhdysvalloissa ovat epätyydyttäviä. Tämä pseudonimi periaate on myöskin vaatii miettimistä. anonyymi dataperiaate luo lähinnä porsalle reikiä. Tämä pitäisi poistaa, sillä me haluamme legitiimiä ehdotusta. Minulla on ongelmallista, että niin paljon lupa- ja dokumentit vaatimuksia poistetaan tästä. Me tiedämme tietosuojadirektiivin seitsemästä vuodesta, että yritykset, jotka dataa käsittelevät, eivät kunnan suojakeinoja käytä, vaikka helposti voisivat tehdä sen. Ja meillä on henkilöinä etu. Meidän intressimme on säilyttää tämä dokumentointi. Meillä on kolme lisää asiaa, jotka haluaisimme lausuntaa mukaan. Olen samaa mieltä herra Kellin kanssa, että tiedän siirrettävästä täytyy mutta Herra Kelli on päätänyt heikentää sitä, millä jossakin sissä voimakkaita vasta-argumentteja. Tämä, tämä tieto, joka pitää olla siirrettävä, se on henkilödataa, se on prosessoinnille henkilödataa, eikä kukaan ehdota, että prosessointi on siirrettävää. Ja tämä ei voi vaikuttaa siis bisnesmalleihin. Siirrettävyysvaatimuksen heikentäminen mutta ainoastaan tämän autonomian ja kontrollin henkilötajossa. E se on päinvastaista kuin mitä haluamme. Oikeus tulla unohdetuksi vaatii myös enemmän tulla unohdetuksi äärimmäisissä ehdotuksessa tämä oikeus tulla unohdetuksi ja oikeus tulla anteeksi annetuksi. Tässä pitäisi tehdä selväksi, että se pätee niiden entiteettien välillä, jotka ovat sopimussuhteessa. Joko valvojaviranomaisen kanssa. Tässä kassalla tieto luovutettiin. Meidän pitäisi poistaa ää, tämä merkittävä epätasapaino myös työnhakijoiden kanssa. Ruotsissa pari vuotta otettiin tämä periaate, että, että työnantajien ja ää, työnantajien ää, epäsuhtainen asema aiheuttaa paljon yksityisyyshuolenaiheita. Että sen täytyy tarttua. Sitten lopuksi totta, että herra, ajattelin tietysti, että herra Kelly kykeni ottamaan dopingin vastaisen toiminnan lausuntoon. Urheilu on tärkeä osa yhteiskuntaa. Tiedätte, se on lähellä Kelin sydäntä. Ja harvat parlamentissa olisivat huomanneet tuon vajeen ehdotuksessa. sinä anna tukeni, joskaan en kovinkaan mu- monelle muulle muotoisertukselle. Kiitoksia. Ja nyt pyytäisin seuraavia puhuja pitämään kahdessa minuutissa, koska meillä on hyvin vähän aikaa ja meillä on muutakin ohjelmaa vielä. Seuraavaksi Vidal Quadras, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Viimeinen tietosuojalainsäädäntö ajoittuu aikaan 17 vuotta sitten, jota nyt on korkea aika päivittää tilanne. Komission ehdotus menestyksekkäästi korostaa tarvetta saada selkeämpi, johdonmukaisempi puitteisto, joka vahvistaa äh, uskoa tähän eikä mitenkään jarruta kehitystä. Totta kai tämä täytyy tasapainottaa myöskin tietojen suojelemiseen, yksityisyyden suojan avoimuuteen ja siihen, että kunnioitetaan perusoikeuksia ja vapauksia. Minä onnittelen hyvää ystäväni edustaja Keliä kattavasta mietinnöstä ja olen samaa mieltä hänen tavoitteensa kanssa vähentää yritysten hallinnollista taakkaa. Meillä on paljon aloitteita käsittelyssä tällä hetkellä, joiden tarkoituksena on parantaa kasvua ja työllisyyttä. Ne ovat prioriteetteja Euroopan teollisuudelle kriisin tuoksinnassa ja jotta voimme olla johdonmukaisia tässä politiikassamme tietosuojakysymyksissä, meidän ei tulisi sysätä yrityksille liikaa byrokratiaa, kuten esimerkiksi se, että edelleen pidetään kiinni näistä olevassa prosesseista. On aikoja, jolloin nämä toimet eivät ole tarpeen silloin, kun käyttäjä on pyytänyt palvelua, jonka tarkoit- tai jossa joudutaan käyttämään henkilötietoja. Tällaisissa tilanteissa hyväksyntä olisi taakka. Laaja hyväksyntä mainitaan tässä ehdotuksessa ja se auttaisi siinä, että vähennetään taakkaa. On myöskin hyvä ajoitus palkita sellaisia yrityksiä, jotka ovat menestyksekkäästi soveltaneet tietosuojaa siten, että se ei ole aiheuttanut lisäprosesseja. Mielestäni on myöskin hyvä, että arkaluontoiset henkilötiedot, niiden tulisi vaikuttaa myöskin sakkoihin rikkomustapauksissa. Minä uskon, että yksinkertaisten teknisten askeleiden kautta yritykset, jotka ovat riippuvaiset tieto, tiedoista, voivat tehdä tärkeää työtä. Tietoanalyysejä käytetään hyvin monissa tapauksissa, esimerkiksi energiatehokkuudessa, mutta tässä tilastot voivat kuitenkin tarjota vertailutietoa siitä, miten tehokkuutta voidaan parantaa ja missä voidaan tehdä myöskin muutoksia. Kun tämä pidetään mielessä, ja minä päätän nyt, mielestäni oli myöskin hyödyllistä nimetä sähkö- ja kaasujakeluverkostot tällaisina esimerkkeinä rekisterinpitäjän intressien kohteena. Tällaisessa tietojen perustelussa käytössä. Kiitos. La parola Pilar del Castillo, prego. Kiitos edustaja Castellia, olkaa hyvä. Ja prisa, porque no tenemos mucho tiempo. En primer lugar... Kiitoksia puheenjohtaja, jota meillä ole paljon aikaa. Teidän puhuin vain lyhyesti. Ensinnäkin haluan todeta tuen komission tekemää tarkastelua tietosuojadirektiivistä, koska sitä te pitää tietenkin sopeuttaa digitaalimaailmaan. Onnittelen Sean Kellyä. Hän on jo tehnyt paljon asian eteen, ja tämä kaikki vaikuttaa minusta hyvin mielenkiintoiselta, mitä hän esitti täällä. Tässä mielessä uskon, että olisi myös hyvä ottaa asioita mukaan, jotka koskevat tietojen anonymiteettiä, turvallisuusmääräyksiä tai tai oikeastaan voi vielä ottaa muutamia asioita tähän mukaan, mutta vaikka se, että kuinka voidaan määritellä eri valvontaelinten vastuualueet. Uskon, että ne olemassa olevat erottelut pitää ylläpitää. 26, 28, 29 artiklojen erottelut johtavat vain hämmennykseen mitä tulee eri valvontaelinten toimiin ja niiden rajauksiin. Sillä taas käsittelijällä ei ole pääsyä tunnistettavaan tietoon. Ja toisaalta on myöskin taas velvoitteita käsittelijällä, kuten vaikka henkilökohtaisten tietojen arvioinnin vaikutukset. Tätähän tietenkään ei voi tehdä, koska tämä käsittelijä ei tunneta henkilön, henkilö sinänsä tai niitä tietoja, jotka ovat häneen liitettävissä. Ja kolmanneksi sitten työstäjän pitäisi saada valvojalta jokaisen toimeen eh, hyväksyntä valvojalta. No tämä ei kyllä varmaan tovi, toimi tietoteknologian yhteydessä, joka pitäisi olla nopeata sillä digitaalinen maailma on hyvin herkkä ekojärjestelmä, joka reagoi herkästi tämän tyyppisiin toimenpiteisiin. Ja tällöin tällaiset erotukset saattavat aiheuttaa huomattavia vaikutuksia, joten työstäjien ja valvojan pitäisi olla kyllä eri toimissa. Kiitoksia seuraavaksi sitten komission edustajalle saa puheenvuoron Laura Corrado, olkaa hyvä. Ja varmaan tekin olette kuolleet. Kuulitte on mielenkiintoisen keskustelun, mutta on hyvä kuulla komission kommenttia. Uh, I would like to, to thank... Haluaisin. Mr. Kelly. Haluaisin ensiksi kiittää Kellyä lausuntoluonnoksesta. Olemme perehtyneet siihen, kuunnelleet hänen argumentteja ja myös muita kommentteja. saadaan myös muiden valikonnien tiekeskustelua, keskustelua, libeä ja muuta. Olemme iloisia, että parlamentti laajasti tukee komission tavoitteita, lainsäädäntöä ja tätä yhden lukun periaatetta, jolla pyrimme yksinkertaistamaan yritysten oikeellista kehikkoa. Se on yksi tavoitteemme. Toinen on laajentaa perusoikeudet tietosuojaan, niin meillä on kaksi tavoitetta meidän täytyy löytää oikea tasapaino. Kuten esittelijä sanoi, komissio on tehnyt ehdotuksen ja pyrkinyt löytämään tasapainon ehdotuksessaan, joka li- tukee kansalaisten ja tiedonkäsittelyssä, mutta pyrkii myös tekemään valvontaviran siis vastuunvelvollisempia ja vähentämään hallinnista taakkaa. Olemme ottaneet huomioon nämä täällä ja neuvostossa ilmastot kommentit hallintotaakasta ja komission puolella varmasti avoimuutta ää, taakan vähentämiseksi edelleen. Tietenkään vähentämättä tietosuojan tasoa. Tämä on se punainen viiva. Meidän täytyy pitää yllä ainakin nykyinen suojan taso ja sopeuttaa se online-maailmaan sen haasteisiin ja mahdollisuuksiin käsitellä henkilödataa, jota ei 95 ollut. Haluaisin puhua suostumuksesta. Se tuli IMKossa esille myös. Yrityksiä tämä aina mietityttää tämä eksplisiittinen suostumus. Komissio uskoo, että komission ehdotuksen suhteen liittyy väärä tai ymmärryksiä. Me emme halua laajentaa tieteen käsittelyn suhteen suostumuksen käsitettä, että se olisi prosessoinnin pohja. Muutkin pohjat, ää, sopimus, legitimi intressi ja etujen tasapaino, julkinen etu, juridiset velvollisuudet. Niin kuin nykyäänkin. Emme mitenkään priorisoi eksplisiittistä suostumusta prosessoinnin pohjaksi. Mutta milloin suostumusta käytetään. Se pitää olla hyvää, mielekästä suostumusta. Ja tämä suora selkeä suostumuksen käsitettä sovelletaan eri tason jäsenvaltiossa joskus epäasianmukaisesti. Me haluamme, että suostumuksen täytyy olla ää, me, merkittävää tällaista aitoa kirjoitettua sen ei tarvitse olla. Mikään tahansa myöntävä toimi rekisteröidyn kannalta on sellainen. Siellä täytyy olla joku toimi rekisteröidyn yksilön kannalta. Mutta tätä etujen tasapainoa tai sopimuksia tai muita voi käyttää kuitenkin suostumusperiaatteen lisäksi. Me uskomme, että komission ehdotuksen suhteen on väärinkäsitys. Olemme iloisia, kun kuulemme, että esittelen kannattaa tietojen siirrettävyyttä ja komissio on valmis selkeyttämään tämän oikeuden sovellusalaa. Tämä pätee myös oikeuteen tulla unohdetuksi, mikä on tärkeä oikeus, mutta senkin sovellusalaa pyrimme selkeyttämään. Lopetan tähän, koska aika loppuu. komissio valmis rakentavaan vuoropuhelun esittelijän ja varjostelijoiden kanssa ehdotuksen kaikkien piirteiden suhteen. Io do la parola al collega Kelly. Kiitoksia edustaja Kelly. Voi sitten päättää tämän mielenkiintoisen keskustelun. Ja ehkä voitte käydä muutaman minuutin nyt enemmänkin tähän puheenvuoroon, koska leikkasimme ensimmäistä puheenvuoroa jonkun verran. Olkaa hyvä. No, that's okay. I'll be... No minä pyrin tässäkin puhumaan lyhyesti. Halusin vain saada mahdollisuuksen kuulla, mitä eri ihmisillä oli tässä mielessä. Olen saanut rohkaisua näistä kaikista mielipiteistä ja hyväksyntää näihin keskeisiin kysymyksiin. Ja ihmiset ovat tietysti huolissaan. Tämä on ainoastaan lausunto, luonnos. Ja tästä on tarkoitus käydä vielä keskustelua, mutta täällä on on kyllä sellainen yleinen ilmapiiri, että haluamme saada tämän toimimaan ja tehdä hyvää työtä kansalaisten ja yritysten puolesta ja siihen me pyrimme. En maininnut delegoituja säädöksiä aikaisemmin. Minä olen suositellut, että ne poistettaisiin. Ja Fiona Hole kyllä tämän sanoi hyvin, että jos saamme tekstin kuntoon, niin sitten ei tarvita delegoituja säädöksiä. Mitä enemmän meillä on niitä, sitä teho, tehottomampia me olemme työssämme. Ja tämä on hyvä yhteenveto tilanteesta komissio on oikeassa, mitä tulee tähän suostumukseen ja tietojen siirtoon, oikeuden tulla unohdetuksi. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, tärkeitä periaatteita. Meidän täytyy pitää niistä kiinni, mutta äh, määritellä ja myöskin sopia soveltamisalasta. Näin on tarkoitus tehdä. Emilia oli huolissaan siitä, että jotkin asiat tässä heikkenevät, mutta tämä on myöskin osa keskustelua ja sekin on hieno asia. No mitä tulee yrityksiin? Tärkein kysymys tässä on se, että meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta vähennämme mahdollisimman paljon hallinnollista taakkaa. Ei ole mitään järkeä, että tulee liikaa byrokratiaa näille yrityksille. Tämä on tärkeä kysymys. Toivomme, että saamme laajaa hyväksyntää tälle ja että voimme tarkastella myöskin muita kysymyksiä, näitä anonyymejä tietoja. Nämä ovat merkittäviä kysymyksiä. Meidän täytyy käydä hyvää syvällistä keskustelua näistä kysymyksistä, että ne voivat olla jatkossakin olemassa, että myöskin näissä ehdotuksissamme, että pääsemme niistä myöskin toivottavasti sopuun. Odotan kollegojen tekemiä tarkistuksia. Odotan myöskin jatkokeskusteluja Tarkistusten jättämisen määräajan kuulisin vielä mielelläni. Kiitoksia. Kiitoksia. Julkinen kuuleminen on 17. joulukuuta suunnitteilla kello 16-17.45. Ja tarkistukset voidaan jättää tiistaihin 18. joulukuuta puoleen päivään mennessä. Seuraavaksi mennään sitten katsomaan stressitestejä. Kuten tiedät, sitten 5. marraskuuta Itressä äänestämme siitä, että teemme suullisen kysymyksen Euroopan unionin komissiolle komission tiedonantoon liittyen stressitesteistä. Tässä suullisessa kysymyksessä tehtiin sen, sen jälkeen sitten Itressä erotuspäätöslauselman esitykseksi, jotta jotta katsottaisiin 13 tehtävää, tehtävää Tämä Tämänhetkinen päätöslauselma esitys on kolmen poliittisen ryhmän sopimuksen tulos, kuten, ja myöskin ne perustuvat sitten komission esittämiin erotuksiin ja tietenkin ristiriitaiset ajatukset tulevat esille tarkistuksissa ja 22. marraskuuta ryhmät kokoontuivat katsomaan mahdollisia tarkistuksia, joten tietenkin aikataulu on hyvin tiukka. Ja tiedätte, että huomenna on vaikka tarkistusten jättöpäivämäärän puolen päivän aikoihin. Ja nyt haluaisin antaa tämän ryhmän jäsenille mahdollisuuden puhua tähän. Annan suoraan puheenvuoron kollega Castillolle. Olkaa hyvä. Will be English, the language I'm going to use now. Uh, first of all, I will... Puhun nyt englantia ensinnäkin. Haluaisin painottaa tätä puheenjohtajan lähestymistapaa esittää tämä päätöslausuman luonnos. Se on hyvin tasapainoinen ja se on erittäin hyvä pohja kompromissille eri ryhmien välillä. Mielestäni on tärkeää, todeta, että ihmisten reaktio Fukushimaan, eli komission ja kansallisten sääntelijöiden äh, reaktio saada aikaiseksi nämä stressitestit, on jo johtanut tuloksiin. Tämä on yksistä ja tässä todetaan, että EUn ydinvoimalossa ei ole mitään suuria huolenaiheita, mutta nämä äh, stressitestit tai testaus äh, kyllä osoittivat tiettyjä puutteita, varsinkin mitä tulee siihen valmiuteen äh, reagoida erilaisiin ongelmatilanteisiin. Sääntelyviranomaisten ryhmä ehdottaa selkeästi, että kaikki kyseessä olevat jäsenvaltiot ryhtyvät toimenpiteisiin näiden turvallisuusaukkojen poistamiseksi. Jo, tässä puhutaan myöskin näistä minimistandardeista EUn tasolla, mutta myöskin naapurimaissamme meidän ei pitäisi mielestäni toistaa sitä virhettä, jonka teimme viime vuonna, että puhumme tästä ydinenergian puolesta tai sitä vastaan, tai siitä, että miten ydinenergiasta tehdään turvallista tai niin kallista, että se ei enää olisi kilpailukykyinen. Mielestäni meidän pitäisi keskittyä stressitesteihin ja myöskin siitä, miten voisimme oppia ydinvoiman turvallisuuden parantamiseksi. Meidän pitäisi löytää yhteinen perusta äh, Sartorin äh, luonnoksen kautta. Ja näin me voisimme ehkä saavuttaa myöskin laajan enemmistön valiokunnassa ja voisimme välittää vahvan viestin komission suuntaan johtopäätöksinemme. Kiitoksia. Grazie. La parola collega Hall, prego. Kiitoksia. Edustaja Hall, olkaa hyvä. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä teidän kanssanne, että EUn harjoitus oli hyvä ja hyödyllinen, mutta tämä ei ehkä ole tarpeeksi vahva ja vakaa. Koska mitään ydinvoimaloita ei tarvitse, tarvitse sulkea. Ja todettiin myöskin, että kaikkien pitää tehdä turvallisuusparannuksia ja satoja sellaisia todennettiin tällaisia parannusmahdollisuuksia. Joten tällä hetkellä on tärkeää, että jäsenvaltiot nyt noudattavat suosituksia ja käyttävät hyväkseen parhaita käytänteitä, joita on olemassa. Meidän tulee taata, että ydinvoimalassa käyttää parhaasta mahdollisesta turvallisuusstandardia, joka on olemassa. Ja kuten edustaja Rikastelio totesi, että tämä ei ole halpaa, tämä tulee maksamaan kyllä. Komissio totesi, että 130 EUn reaktorin korjaaminen, se on noin 10-20 miljardia seuraavan 10 vuoden aikana. Ja minä toteaisin tähän, että on tärkeää, että teollisuus pysyy avoimena näistä kuluista – ei saa olla niin, että, että tuettaisiin heitä tässä. Ja toivottavasti komissio käyttää kilpailupolitiikan toimivaltuuksien hyväksi, kun katsotaan valtion tukisääntöjen täyttöönpanoa, ja taattaisiin se, että jäsenvaltiot eivät tue teollisuuttaan näissä kulujen korvaamisessa. Ja tämä on ainoa teollisuus, joka on ollut yli 60 vuotta jo käytössä ja kulut ovat lisääntyneet, eikä vähentyneet. Joten tärkeää tässä yhteydessä on se, että teollisuus vastaa omaan osuuteensa kuluista. Ja tuota, kulutetaan huomioon eri prosesseissa, joita he tekevät. Ja loppukommentti vielä, joka koskee päätöksentekoprosessia. Ydinenergia on niin pitkälti kyllä nyt EUn energia-, ympäristö- ja terveyspolitiikan osa, ja kun me olemme myöskin saaneet toimivaltuuksia muillakin alueilla, että voimme käyttää niissä yhteispäätösmenettelyä monissa, monilla aloilla, jotka aikaisemmin olivat poissuljettuja. Ja nyt varmaan aika aloittaa rakentavaa vuoropuhelua euratom sopimusten uudistamisesta, jotta saamme myöskin tällä alueella yhteispäätösmenettelyn, koska se on suuri vääryys, että on pois tämän alan päätöksenteosta. Kiitoksia. Sitten edustaja Paltsidis, olkaa hyvä. Ačiū germa pirmininkė. Komisijos pateiktas komunikatas dėl stress. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission tiedonanto liittyen stressitestitulosten arviointiin on sellainen, että voimme iloita siitä ja se osoittaa sen, että EUlla on edessään suuria ongelmia ydinvoimaloiden valvonnan ja turvallisuuden osalta. Kun ajatellaan melko suuria riskejä turvallisuudessa, meillä ei voi olla erilaiset säännöt eri jäsenvaltioissa, koska ydinturvallisuus ei ole asia, joka koskettaa ainoastaan jäsenvaltioita itseään. Vaikutus, vaikutukset olisivat vakavat eivät ainoastaan alueelle, vaan myöskin koko EUlle. Ydinturvallisuuteen liittyy kaksi periaatetta. Eli se, että olemassa olevat voimalat ovat turvallisia ja myöskin ne, jotka on tarkoitus tarkoitus myöntää luvat. Ja juuri nimenomaan näiden lupien myöntämisessä on ongelma. Ja sama, juttu, sama myöskin pätee radioaktiiviseen jätteeseen ja sen varastointiin. Tämä liittyy myöskin näihin valmisteilla oleviin voimaloihin. No, lupamenettely osoittaa, että tilanne on monimutkaisempi ja myöskin kohtaamme ongelmia, joita emme aikaisemmin kohdanneet. Ajan myötä tämä muuttuu vielä hankalammaksi ja, ja myöskin kalliimmaksi. Ja tästä syystä on tärkeää, että komissiolla on johtava rooli. No, nämä ehdotukset tässä, jotka liittyvät määräyksiin olemassa oleviin ja suunnitteilla oleviin laitoksiin. No, tässä täytyy määritellä selkeästi vastuualueet ja myöskin painottaa niitä EU-tason ydinvoimaloissa. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Pretsina, olkaa hyvä. Pani předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych připomněl... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin todetaan, että nämä stressitestit, jotka on tehty tietenkin läheisyysperiaatteen mukaisesti kansallisella tasolla, eli ne ovat ne sääntelijät, joilla oli tarpeeksi asiantuntemusta tehdä tällaisia testejä. Ne tekivät ne sitten. Olin tyytyväinen stressitestien tuloksiin ja näemme näissä taulukoissa, joita kansalliset sääntelijät kokosivat, että oli yksi ongelma sen jälkeen, että niistä tuli tavallaan poliittinen asia tämän jälkeen. Olin yllättynyt kuullessani komission jäsen Oettingeriltä, että tarkastuksia tulisi tehdä Tamelinin ydinvoimalassa Tsekin tasavallassa, joka ei kuitenkaan ole mikään kaikkein huolestuttavin ylivoimala. Ja jos tuntuu, että tämä on ideologinen jako, maihin, jotka käyttävät ydinvoimaa ja maat, jotka eivät käytä täällä. Jos otetaan politiikkaa mukaan tähän alaan, niin se ei olisi kyllä reilua. Meidän tulee taata kaikkien maiden reilu kohtelo. Jonkun näköinen arvio tietenkin asiantuntijat tulkitsevat ne eri tavoin ja ehdotukset menevät siinä suuntaan, että komissiolle annetaan enemmän toimivaltuuksia, mutta minä en ole samaa mieltä tämän kanssa. Kiitoksia. Edustaja Tosinovski, olkaa hyvä. Děkuji, paní předsedající. Eh, jsem velmi rád, že stres testy proběhly a... Kiitos puheenjohtaja. Olen oikeilla, että nämä stressitestit toteutettiin. Ja olemme voineet nähdä, että ydinvoimalamme ovat hyvässä jamassa. Ja stressi testit eivät vaadi minkään laitoksen sulkemista. Olen iloinen, että nämä stressitestit parantavat myöskin ydinvoimalaiden turvallisuutta. Puhumme erittäin monimutkaisista laitoksista. Jos samanlaisia testejä tehtäisiin ei-ydinvoimaloissa, voisimme olla hämmästyneitä, että muilla energiatuotannon sektoreilla – voisi joutua muuttamaan jotakin asioita ihan yhdessä yössä. Olen iloinen, että näitä stressitestit auttavat rauhoittamaan erittäin kuumeista ilmapiiriä, jossa sanottiin, että 50 prosenttia EUn voimalasta ei läpäisisi näitä stressitestejä. Joskus meistä olimme huolestuneita. Minä olin huolestunut, mutta olen oikein iloinen, että stressitestien tulokset ovat tällaiset. Olen myös iloinen, että ydinvalvonta jäsenmaissa toimii, se on itsenäistä, että se voi esittää kritiikkiä. Ja että yhteistyökin toimii tällä tasolla, niin kuin EUkin tasolla. Virastot ovat osoittaneet, että meillä on riittävä järjestelmä. En siis näe nykyisen tarkastusjärjestelmään muutostarvetta. Meillä olemme asettaneet, että meillä on itsenäinen erittäin pätevä järjestelmä, kuten odotimme. Olisin huolestunut pikemminkin siitä, että nämä velvollisuudet siirretään EU-tasolle, jossa ammatillisia erimielisyyksiä voi syntyä. Grazie, kollega Jordan. Prego. Kiitoksia. Edustaja Jordan, olkaa hyvä. Govorimo res o evropskih obremenilnih... Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä, me puhumme eurooppalaisista stressitesteistä, mutta haluaisin muistuttaa teitä kaikkia siitä, mitä tapahtui Japanissa. Japanin onnettomuus oli seuraus luonnon katastrofeista. Ja tuolloin kävi selväksi, että ongelma ei liittynyt ydinteknologian itseensä, vaan tässä äh, nämä organisatoriset ja myöskin suunnitteluun liittyvät näkökannat olivat merkittävässä asemassa. Japanin ydinviranomaiset eivät ottaneet näitä suosituksia vakavasti. Onnettomuus olisi voitu ennaltaehkäistä, jos oli, olisi otettu oppia niistä maissa, maista, joissa ennaltaehkäisy on toteutettu hyvin. Eurooppalaisilla mailla on hyvää ennaltaehkäisevää kulttuuria tässä suhteessa. Ja tästä syystä stressitestit tekivätkin tämän asian selväksi. Joten meidän päätöslauselmamme pitäisi tämä asia tehdä selväksi. Työmme lisäarvo on varmistaa, että turvallisuuskulttuuri on aina mahdollisimman korkeatasoista EU:ssa. Sen täytyy olla mahdollisimman korkeatasoista koko EUn alueella. Meidän täytyy tarkastella lainsäädäntöä vakavamielisesti ja parantaa sitä, mikäli tarpeen. Meidän täytyy myöskin valvoa suosituksia, joita asiantuntijat esittävät, ja täytyy katsoa, mitä tapahtuu seuraavaksi. Tämän lisäksi meidän täytyy myöskin painostaa EUta, että se toimii aktiivisemmin kansainvälisten toimielinten kanssa. Meidän täytyy saavuttaa samankaltainen turvallisuusstandardien taso myöskin kolmansissa maissa, koska ydinturvallisuus ei tunne mitään rajoja, joten meidän tulisi todellakin puuttua tähän. Lainsääteinä meidän on luotava sellainen ympäristö, joka tarjoaa kansalaisille riittävän turvallisuuden tason. Meillä täytyy olla riittävät operationaaliset toimenpiteet, emmekä voi jättää hyviä kokemuksia huomiotta, eikä meidän pitäisi kyllä tätä teollisuutta hylätä. Kiitoksia edustaja Herzog, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Uh, just... Kiitos puheenjohtaja. Sanoisin, että vain se, sen, että Armenian ja Euroopan parlamentin tapaaminen käy, käynnissä juuri nyt ja keskustelemme Armenian stressitesteistä. Tämä todistaa, että Euroopan instituutioiden stressitesti konseptia on viety. On tärkeää muistaa, että suurin osa naapuruspolitiikkamaista otti osaa tähän prosessiin. Toisesta seikasta muistuttaisin myös teitä Fukushimasta, mutta toisella tavalla kuin Rouva Jordan teki sen. Muistan kollegat, että emme kyenneet hyväksymään tästä asiasta päätöslauselmaa, koska eromme olivat meille tärkeämpiä kuin päätöslauselmatekstistä hyväksyminen ja sopiminen. Sanoin tämän siksi, että toivon, että näin ei ole tämän mietinnön suhteen. Me tarvitsemme tätä mietintöä. Ei vain siksi, että Euroopan parlamentilla on lausuntoja, koska komission teksti ei ole tarpeeksi hyvä. Sitä varmasti voidaan parantaa, jos parlamentti lausuntonsa hyväksyy. Miksi se ei ole hyvä? Jotain mainitsisin tässä jotain. Meillä on useampia ihmisiä, teollisuudessa työskenteltävä ihmisillä, että komissio sanoi useamman kerran, että Euroopan parlamentin jäsenet halusivat painottaa jotain laatulistaa. Euroopan parlamentti ei ole tällaista pyyntöä tehnyt. Muista Euroopan parlamentin keskustelun, muistamme kuinka kaikilla ihmisillä riippumatta taustastaan ja suhtautumisesta ydinvoimaan. Meillä oli ongelmia tämän listan kanssa. Täytyy toistaa, että ITRE-valiokunta ei tätä listaa pyytänyt tässä mielessä. Meidän täytyy olla vaatimattomia, mutta korrekteja mielipiteissämme käsittelyssämme kysymyksiä, jotka liittyvät Euroopan sopimukseen Haluamatta muuttaa sopimusta. Tulevaisuudessa meillä ehkä on uusi energiasopimus, joka muuttaisi tekstiä. Täytyy mainita myös, että, että julkinen mielipide ja päätöksenteko ei ole muut, ilmastolle muuttunut. Tämän vuoksi ne maat, jotka kannattavat ydinvoimaa, kannattavat sitä edelleen ja ne, jotka eivät, eivät. Mainitsin sen vain, että tässä komi- Saksassa poistetaan ylivoimaloita käyttästä, niin tarkkaan tarkastella niitä ydinvoimaloita, jotka ovat stressitestissä, joita ei ajeta alas. Ja tämä on uusi kokemus teollisuudelle, poliittiselle toimijoille. Joten täytyy ajatella Äh, sellaisia ydinvoimaloita, jotka ovat suljettu, mutta joita ei ole vielä ajettu alas, joita purettu. Edustaja Odi, olkaa hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluan onnitella teitä teidän nimissä valiokuntamme puolesta. Laitetaan teksti keskustelun pohjaksi, että parlamentti pystyy käsittelemään tätä vaikeaa aihetta. Olen sanonut jo komission jäsenelle, että komissio ei ole pohtinut valvonnan tasoa jäsenvaltiossa. Komissiolla ei ole mitään tieteellistä pätevyyttä käsitellä tätä aihetta. Tämä on ihan liian varhaista. Ja voi ajatella, että kun komissiossa joku kahdeksisen insinööri, että se pystyy esittämään kantaansa. maissa käydään isoa keskustelua energian tuotannon rakenteen muuttumisesta ja ydinvoiman osuudesta. Et kysymys tulee olemaan siitä, äh, onko Euroopan parlamentti mukana Euroopan sopimuksessa. Meillä tulee olemaan yhteispäätösmenettelyn suhteen paljon ongelmia ja Skinnerin mietinnässä, jota sitä äänestimme tänään, näemme, että me haluamme olla tiukasti mukana kaikissa asioiden valmistelussa. Tätä tar- tarkastamista ei enää voi salassa tehdä. Me tarvitsemme transparenssia. Ei ydinvoima voi enää sanoa, että me emme ole, me olemme kaikki halvimpia. Täytyy tehdä selväksi, että kaikki kustannukset ovat mukana. Ää, niin turvallisuuskustannukset ja purkamiskulut siis ydinvoimaan tavallaan purkamisko- ja käsittelykustannukset Silloin voimme ajatella meidän eurooppalaisia velvollisuuksiamme. Mutta kiitos tästä aloitteesta. Vaikka olen samaa mieltä. Ja että me jäsenvaltiolle tämän ennen ja miksin ja jokaisen on sitten löydettävä paikkansa sinne. Edustaja Tikau, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Haluaisin onnitella teitäkin tästä hyvin tasapainoisesta tekstistä. Olen vakuuttunut siitä, että kaikki poliittiset ryhmät eivät enää tässä ajattele vain, ovatko he puolesta vai vastaan, vaan keskittyvät enemmän ydinvoimaloiden turvallisuuteen. Tämä on ratkaisena tärkeää, näin totesitte myöskin tässä päätöslauselmassanne. On tärkeää täytäntöönpana tarvittavat turvatoimenpiteet ja varsinkin ne suositukset, joita stressitestien myötä saamme. Uskon myös, että me tarvitsemme jatkuvia, äh, äh jatkuvaa seurantaa, ehkä noin parin viiden vuoden välein, ja on tärkeää, että nämä arviot pohjautuvat yhteisiin turvastandardeihin. Prosessit tulisi harmonisoida EUn tasolla. Totta kai täytyy myöskin kunnioittaa toissijaisuusperiaatetta. Sitten vielä viimeinen elementti olisi se, että olisi riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä ja että he, heitä olisi myöskin riittävästi kaikissa ydinvoimaloissa. Myöskin näiden asiantuntijoiden aikatauluja tulisi aina kunnioittaa. Meidän täytyy myöskin olla huolissamme näistä alihankkijoista, ovatko he riittävän ammattitaitoisia ja valmistautuneita. Olen havainnut, että joissakin jäsenvaltioissa ydinvoimaloiden työntekijät tekevät liikaa työtä he ovat rasittuneita ja tämä myöskin voi aiheuttaa turvallisuusriskin. Ne henkilöt, jotka työskentelevät ydinvoimaloissa, heitä eh, tässä voi olla myöskin vaikutuksia julkiseen rahoitukseen. Ja tätä turvallisuutta täytyy, täytyy myöskin tässä turvata. Kollega Prodi, prego. Edustaja Prodi seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan vähän painottaa samoja asioita kuin tässä aikaisemminkin puhuttiin. Pitää katsoa reaktorin koko elinkaarta, kun puhutaan turvallisuudesta. Meidän pitää ottaa huomioon eh, turvallisuuden yhteydessä myöskin jatkotoimet, eli alasajo, decommissioning, ja sitten myöskin jätteiden käsittely. Täällä on tehty arvioita, että, että alasajo olisi noin seuraavien kymmenien vuosien aikana – sellaista, että noin 50 miljardia tarvittaisiin tähän. Eli nämäkin asiat pitää pitää mielessä. Ja lopuksi haluaisin myös painottaa sitä tarvetta, että pitää löytää järjestelmiä jätteiden käsittelyyn ja paikkoja niille. Tällainen käsittelyjärjestelmä jätteille, niin näiden kulujen vaikutus pitäisi ottaa huomioon myöskin silloin, kun puhutaan ydinjärkeön käyttöönotosta. Kaikki ne vaikutuksine, joita tämä sittenkin sille antaa. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Vidal Quadras, olkaa hyvä. Esta, esta resolución Minusta tämä paperi on tervetullut. Se on neutraali. Ja paras tapa tarttua asiaan on pysyä puolueettomana ja keskittyä faktoihin. Eikä käydä uudelleen vanhentuneita ideologisia keskusteluita. Fakta on se, että että Fukushima onnettomuuden jälkeen EU teki stressitestit kaikissa ydinvoimaloissa. Ja me olemme ydinturvallisuuden kärjessä jälleen. Euroopan ydinvalvontaa viranomaisten ryhmä ja kansalliset valvontaviranomaiset ovat olleet ratkaiseva tekijä tässä parannettavalle löytyy sijaa. Jens Reg tulee tekemään äh, ehdotuksia ja sen tehnyt seuranta ehdot, suunnitelman. Parannuksille on toti, toki tilaa ja komission että tunnustaa, että testit ostavat teille mitään teknistä syytä sulkea mitään ydinvoimalaa. on myös tehty erottelu kahden konseptin välillä. En kyllä sanoja tässä. Eli turvallisuus, Eli turvallisuus ja, Deviación. Esta delimitación Meillä on tällainen safety- ja security-erottelu. Turvallinen toiminta ja turvallisuus. Ja se pitää ottaa päätöslauselmassa tämä erottelu mukaan. Sen lisäksi meillä on kansainvälistä ydinturvallisuus äh, sopimus, äh, sopimuksia, joita unioni noudattaa. Päätöslauselmaa varmaan voidaan parantaa. Mutta täytyy muistaa, että meillä on, tässä on parlamentin menettely, joka liittyy ydinturvallisuuteen. Ja meidän täytyy toimia tämän päätöslausaman hengessä jotta saavutaisimme yhden Euratomiin pysyvistä tavoitteista, eli jolla meillä täytyy olla korkea turvallisuuden taso. Varmasti voimme myönteisesti vaikuttaa siihen. No, Kiitoksia, että muita puheenvuoropyyntöjä ole. Komission jäsen seuraavaksi. Ah, tähänkö kohtaan haluatte? Stressitesti. Annetaan kaksi minuuttia edustaja Turmesille. Sorry for being late. Anteeksi, että saavuin paikalle myöhässä. Tämä on hyvä pohja tämä luonnos, mutta meidän täytyy olla tietoisia siitä, että kun ajatellaan tätä reaktoreiden turvallisuutta, niin stressitestit eivät testanneet tiettyjä tärkeitä asioita, esimerkiksi lentokoneiden iskeytyminen näihin reaktoreihin. Ainoastaan neljässä maassa ajateltiin tätäkin näkökohtaa ja tällainen kysymys on tietysti järkevää, jos loppujen lopuksi sitten olisi tällainen ranking-lista kaikkein eh, vaarallisimmista. Ja komissio totesi, että no, nämä reaktorit täytyisi sulkea. No tällaista tässä nyt ei ole. Kun tiedämme, että mitä seuraavassa direktiiviin päivityksessä pitäisi olla. Me tarvitsemme uusimmat sitovat standardit ja toinen asia, jota täytyy käsitellä, on myöskin tämä luotettavuuskysymys. Te tiedätte, tai vastuukysymys, te tiedätte varmastikin, että Fukushiman jälkeen japanilaisten veronmaksajien on arviolta maksettava 96 miljardia euroa yritys ei kykene sitä maksamaan, se on konkurssissa, joten veromaksajat joutuvat tässä maksumiehiksi. Jos tällainen ydin onnettomuus tapahtuisi Euroopassa, niin veronmaksajat maksaisivat laskun. Tässä on aivan vääränlainen perusta. Meillä on energiasisä, sisämarkkinat, eli tässä täytyy maksaa vakuutukset, täytyy antaa rahaa, esimerkiksi tuulimyllyn poistamisen. Kaikki täytyy maksaa eikä tässä myöskään tuoteta hiilidioksidia, mutta sitten meillä on näitä ydin äh, voimaloita, jotka eivät maksa omista riskeistä, eivätkä uusista suunnitelmista, eivätkä riskeistä, joten meillä on tässä aivan eri pelikentät. Sisämarkkinoiden suurimmat vääristymät tulevat siitä tosiasiasta, että meillä on tätä teknologiaa äh, ja historiallista syistä sen ei koskaan täytynyt maksaa täysin kulujaan ja tähän meidän täytyy myöskin puuttua tässä direktiivissä, jos haluamme saada aikaiseksi sellaisen direktiivin, joka auttaa meitä saamaan aikaiseksi yhtälaiset kilpailuedellytykset sisämarkkinoilla. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Nyt komissio saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Eh, thank you, Madam President. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ensiksi sanoisin, että pidämme päätöslausuman luonnostosta tervetulleena, sillä kuten monet ovat todenneet, tämä on erittäin tasapainoin. Se kattaa ne tekijät, joihin tiedonannossa kiinnitimme huomiota, kuten stressitestiharjoitukseen, suositusten täytäntöpano ja sitten valmius ää, nimenomaan niin olkapuolella direktiivi, ydin, vakuutukset ja vastuukysymykset ja pyrkimykset parantaa kansainvälistä ydinturvallisuuslainsäädäntöä. Ensiksi sanoisin, että stressitesti oli vapaaehtoinen ainutkertainen harjoitus EU:ssa. Se on ensimmäistä kertaa Meillä oli yhteinen metodologia saadaksemme johdonmukaiseen riskiarvioinnin kaikissa ydinvoimaloissa. Olen työskennellyt Ensregin kanssa yhdessä. Ja nyt tätä pidetään kansainvälisenä verrokkiarvona stressitesteissä. Joten alleviivaisin tätä myönteistä panosta esittelijältä. He ovat laskeneet, että tämä harjoitus on 500 ihmistyövuoden ponnistus kahdeksan kuukauden aikana. Ykkösprioriteettina pitäisi nyt olla suositusten täytäntöönpano. stressitestiharjoituksen ei pidä olla tai taas yksi Brysselin paperiharjoitus. Suositukset täytyy muuttaa todellisuudeksi ja investoinneksi. Meillä on luvattu, että vuoden lopulla komissio saa kansalliset toimintasuunnitelmat, jotta näkisimme, miten suosituksia toteutetaan. Olemme sopineet säätelyviranomaisten kanssa tehdä verrokkiarvion kansallisista toimintasuunnitelmista. Meidän täytyy tarkastella, mitä nämä suositukset todellisuudessa toteutetaan. Komissio on täysin tietoinen siitä, että tämä täytäntöönpanovaihe on kansallinen vastuukysymys, mutta seuraamme sitä tarkkaan. Ja kuten sanoimme tiedonannossa, me haluamme raportoida tästä kesäkuussa 2014. Ja ehkä jos tämä parlamenttia kiinnostaa komission raportointi, voi alleviivata – mitä tulee sitten voimalaiden ulkopuolinen turvallisuus, olemme kiinnittäneet kansalaisjärjestöjen ja säätelijöiden kanssa tätä prioriteettialueena, jolla me juuri tehneet tutkimuksen tästä kysymyksestä. Ydin vastuukysymykset, josta täällä iltapäivällä puhuttiin. Jatkamme tätä perustyötä, jotta parantaisimme että mahdollisten uhrien tilannetta parannettaisiin ja että vältettäisiin kilpailun mahdolliset vääristymät. Toivottavasti toteutuvilla sähkön sisämarkkinoilla 2014. Rouva puheenjohtaja, olemme erityisen tyytyväisiä, että, että meillä oli intensiivisiä kontakteja naapurimaiden kanssa ja kaksi näistä maista, Ukraina ja Sveitsi, ottivat täysin osaa stressitesteihin. Muut ovat hyväksyneet metodologian, vaikka aikataulu on erilainen. Päätöslauselman muotoilu valko suhteen on jo tätä saatatte kautta muuttaa. Se on vähän ankara. valko ei vielä ole ydinvoimalaa. Ne ovat kuitenkin ottaneet kaikkien komission kokouksiin ja Venäjän federaatio on tehnyt omia kansalliset stressitestit. Mutta ne eivät ole omaa raporttiaan tähän verkkivertailuun. Ne ovat lähettäneet sen suoraan kansainväliselle ydin turvallisuusvirastolle, järjestölle. Me teemme kaikkemme tässä prosessissa parantaaksemme ydinturvallisuussopimuksen parannuksia, mahdollisia muutoksia kansainvälisellä tasolla. Tulemme täysin ottamaan osaa ruotuihin työryhmiin. Ja kuten täällä on sanottu, koska ydinonnettomuudet niin eivät rajoja tunne, on mitä tärkeintä, että paitsi EUn sisällä myös globaalisti että painamme korkean ja miltään mahdollisimman korkean ydinturvallisuuden tasoon. Ja prioriteettimme jo ennen Fukushimaa oli se, että komissio jatkuvasti parantaa ydinturvallisuutta työssään. Kiitos. Bene, grazie. Kiitoksia. Kiitoksia komissio. Näin. Olemme päättäneet keskustelumme aiheesta, kuten muistutin teitä heti alussa. Oli mielenkiintoista kuulla eri ryhmien kannanotot asiaan. Ja kuten totesin alussa, meillä on hyvin tiukka aikataulu. Eli muutosehdotusten jättöaika on huomenna torstaina puolen päivän aikoihin. Joten pyydän teitä ottamaan tämän huomioon. Näin olemme päättäneet tämän päivän käsittelyssä olet aiheet, ja sitten viimeisen päästä aloitetaan koordinaattorien kokouksella. Kiitoksia.